Okay. everybody, <coughs> in case you're wondering why I was waiting. No niin, jos mietitte, miksi vielä odotellaan, niin tässä oli kohta, joka tipahti pois esityslistalta. Mutta ensin äh, esityslistan hyväksyminen. Minulle on kerrottu oli Smithin yksiköstä, että häneen on nyt iskenyt kovasti lentoongelmia, eli kaksi lentoa on perutu. Hän ei saavu paiko, paikalle ajoissa esittelemään mietintöllä äh, luonnostaan. Näin ollen kohta kuusi esityslistalla on lykätty tuonnemmaksi. Tietenkään sitä ei voida myöhemminkään tänään käsitellä, koska meillä on kuulemistilaisuus silloin. Esityslistaa voidaan näin hyväksyä, vastalauseita ei näkyisi olevan. Puheenjohtajan ilmoitukset. Ensimmäinen kolmikantakokous EMEAsta järjestettiin 10. lokakuuta ja silloin käsiteltiin pääkysymyksiä, useitakin. Oikeastaan siellä määriteltiin työ, työskentelymenetelmä ja sitten sitä käsitelläänkö enemmän tai vähemmän teknisiä kysymyksiä, poliittisia kysymyksiä. Ja nostimme esille tiettyjä teknisiä seikkoja jotka on nyt siirretty työryhmän käsiteltäväksi, joka sitten antaa meille tietoa ennen seuraavaa kolmikantakokousta, joka on 25. päivä lokakuuta. Tietenkään ensimmäisessä kolmikantakokouksessa päätöksiä ei vielä tehdä. Näin pääsemme kohtaan kolme esityslistalla. EUn kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus. Tarkistusten käsittely. Annan puheenvuoron Andreas Schwabille. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, liebe... Kiitos paljon puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensin haluaisin totta kai sydämellisesti kiittää kaikkia tarkistuksia jättäneitä työstä rakentavassa hengessä ja kiinnostuksesta. Uskon, että kaikki tarkistukset rikastuttavat keskustelua. Tässä kilpailuoikeus Task Force-työryhmässä sovittiin että pyrimme siihen, että aina keskitämme tämän vuosittaisen kertomuksen yhteen aiheeseen. Niin, että aikaisemminhan on haluttu puhua jokaisesta aiheesta jotakin, mutta näin ehkä voidaan vahvistaa tämän kertomuksen mietinnön vaikutusta. Luonnoksessa ajattelin, että yksi 2003 asetusta ja sääntöjä jotka liittyvät sakkomaksuihin, voitaisiin ottaa painopistealueeksi. Yksi asia voitaisiin esittää tältä alalta. Me kehotamme nyt komissiota tutkimaan sitä, miten voitaisiin huolehtia siitä, että sovittaisiin jo ennen tuomioistuin käsittelyä vahingonkorvauksesta ennen kuin sovitaan tai tuomioistuimessa päätetään sakkorangaistuksesta. Tähän suhtaudutaan skeptisesti myös komission puolelta, jossa ajatellaan, että juuri tällainen tuomioistuinen ulkopuolinen vaihtoehtoinen sovittelujärjestelmä voisi johtaa siihen, että tällainen tuomioistuimen ulkopuolinen kaupankäynti Yhdysvaltain malliin toteutuisi. Monien tavoin minä uskon päinvastoin, että tämä olisi hyödyllinen asia, joka vahvistaisi komission asemaa. Jos ajatellaan niitä, jotka ovat kärsineet kartellisopimuksista ja saavat näin nopeasti korvausta. Tähän mennessä en ole kuullut mitään muuta yksityiskohtaista ehdotusta, joka toimisi tässä paremmin. Näin voitaisiin ajatella, että otettaisiin huomioon jo, mitä on maksettu vahingon korvauksina, ja näin voitaisiin myös toteuttaa ohjelmia compliance procedures menettelyn mukaan. Niitä käytettäisiin niin, ettei haitata niitä, jotka ovat karteleissa osallisena. Tämä valiokunta on ottanut jo ryhmäkannekysymykseen kantaa ja silloin on huolehdittu siitä, että tämän leniency programmin pitää toteutua tehokkaasti ja asiakirjat, joita komissio käyttää tässä yhteydessä, ovat totta kai luottamuksellisia. Ja lisäksi on vielä noudatettava yhteisön tuomioistuimen päätöksiä totta kai niin, että komissio voi selkeästi kieltäytyä näiden asiakirjojen antamiseksi. Professori Gerardin on ottanut kantaa tähän kysymykseen – hän esittää kantansa myös Task Force-työryhmässä. SED-ryhmän Sanchez on pyytänyt, että pyytäisimme vielä toisinkin asiantuntijan, joka voisi myös kommentoida. Ja komissiostakin vielä saadaan joku mukaan tuohon kuulemistilaisuuteen. Varmasti voimme käydä mielenkiintoista keskustelua, mutta puheenjohtaja ehkä vain lyhyesti ottaa kantaa muutamaan tarkistukseen. Jos ajatellaan sitä, mitä äänestetään tänään Simonin mietinnössä yleishyödyllisistä palveluista. Voisimme noudattaa samaa linjaa. Sama koskee ryhmäkannekysymystä. Siitähän äänestämme myös tänään. Ja me olemme monilta osin voineet olla samaa mieltä. Sama koskee varmaankin tuomioistuinten ulkopuolista vaihtoehtoista riitanratkaisumenetelmää. Katsoin tietenkin voiko komissio ottaa kantaa varhaisemmassa vaiheessa tätä käsittelyä. Ja sitten vielä viimeinen asia, johon on tehty monia tarkistuksia. Tämä liittyy valtion tukiin vuoden 2008 pakettiin valtion pelastuspaketeista. Tästä varjoesittelijät olivat pitkälti samaa mieltä. Sitten vielä kysymys energiasektorista. Mitä siellä pitäisi tehdä? Tässä on tarkistus, jossa ehdotetaan, että energian tuottajien verkostuminen pitää ottaa huomioon. Tämä on mielenkiintoista. Myös luottoluokituslaitokset mainittiin tässä. Eli tässä voidaan pohtia sitä, miten saadaan tämä yhteen linja muiden alojen kanssa, josta on jo päätetty täällä valiokunnassa. Lisäksi yhteistyö täällä valiokunnassa – erityisesti kilpailupääosaston ja komission varapuheenjohtajan kanssa voitaisiin parantaa valiokunnan ja komission välistä yhteistyötä, mutta se on jo toiminutkin aika hyvin. Täällä on vielä muutamia avoimia kysymyksiä ja toivon, että voin selvittää niitä ennen äänestystä. Rouva puheenjohtaja, en ole varma, koska äänestys järjestetään. Ehkä voitte kommentoida vielä sitä. Siihen mennessä pyrin tekemään omat ehdotukseni ja mielenkiintoista nyt kuulla keskustelussa, mitä kantoja kollegat haluavat tuoda esiin. Kiitos oikein paljon. Uh, thank you very much. Uh... Kiitos. Peter ei ole paikalla. Aloitetaan muista varjoista. Sophie, ole hyvä. Thank you, Chair. I think I can be... Kiitoksia puheenjohtaja. Varmasti voin puhua aika lyhyesti. En juurikaan voi siihen, mitä esitteli äsken sanoi. Me olemme tehneet, tehneet työtä eri Estelön kanssa yhdessä työtä, samoin varjoesittelyn kanssa kilpailu mietinnöstä jo joidenkin vuosien ajan. Ja pitkälti mielestäni ollaan yhteistä mieltä ainakin pääkysymyksistä. Ja kun katsoo tarkistuksia, niin mielestäni ne ovat mon, mole, monemmat, mole, monet kovin hyviä ja vahvistavat mietintöä. Mitä tulee sitten tähän korjauksen hakuun uh, ryhmäkanteeseen. Me ehkä voisimme komprom- tehdä kompromissin näistä palveluiden ja yleisöllisten palveluiden kohdalla mielestäni ehkä enemmän erimielisyyttäkin tästä löytyy. Emme oikeastaan ole tyytyväisiä tästä mietinnöstä yleisöllisten palveluiden kohdalla, emmekä ainakaan halua lainsäädäntöpuitteita tälle asialla. Olemme aina olleet tästä eri mieltä ja todennäköisesti jatkossakin näin tulee olemaan. Sitten yhteistyö komission kanssa olen tehnyt joukon tarkistuksia – miten mainitsitte niitä ilman, että mainitsitte, tuetteko vaiko ette niitä. Tämä on yritys tehdä ehdotuksia, jotta saataisiin enemmän rakennetta yhteistyöllä koska mielestäni joka vuosi me hyväksymme kilpailumietinnön ja muita mietintöjä, joissa myös käsitellään kilpailukysymyksiä. Ja komissio varsin kohta sanoo, että kiitos ja sitten joka tapauksessa toimii niin kuin itse haluaa. 99 tapauksessa, prosenttia tapauksesta tuen komission linjaa. On hiukan outoa, että näin tärkeässä politiikan alueessa, jolla ei ole demokraattista valvontaa merkittävässä mielessä olemassa. Ja jos katsoo sitten talouden tilaa Euroopassa ja mikä suuntaan, mihin suuntaan keskustelu kulkee, yhä suurempaa taloudellista integraatiota vaaditaan koordinaatiota, niin tämä on sellainen alue, jolla tarvittaisiin enemmän panosta myös parlamentilta ja olen avoin kaiken tyyppisille muille ehdotuksille myös, mutta tässä oli minulta pieni viesti. Very much. Um, Kiitos. Dirk, haluatko käyttää puheenvuoron? Thank you, <clears throat> Mr. President. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä mietintöluonnoksesta, niin kuin jo valiokunnan aiemmassa kokouksessa todettiin, voin tukea suurinta osaa mietinnöstä. Lyhyesti mainitsen vain omia tarkistuksiani. Vuosikertomuksessa vuodelta 2009 parlamentti selkeästi toi esille huolensa niistä toimista, jotka ovat väliaikaisia, mutta jotka eivät pidemmän väliä olekaan niin väliaikaisia parlamentti on ilmaissut tarpeen keskeyttää nämä tilapäiset toimet mahdollisimman nopeasti. Jälleen valtiontukijärjestelmä on pidennetty, vaikkakin sen pitäisi olla tilapäinen. Kolmessa tarkistuksessa 6, 9 ja 12 tämä asia on nostettu esille. Komission politiikka tässä kysymyksessä pitäisi hyväksyä niin, että hyväksyttäisiin kurinpitotoimet, muun muassa sakot, ja kilpailuperustalta pitäisi tehdä päätöksiä silloin, kun niillä ei ole rahoitusvaikutuksia. Ingeborg Gressle ja Rivellini ovat tehneet mietinnön, joka on ensi viikolla käsittelyssä täysistunnossa ja tarkistus 44 aikoo sisällyttää budjettiin ne varat, jotka on tätä kautta löydetty. Tässä komission puolueettomuus oikeastaan kyseenalaistetaan niin, että tietyt tavoitteet yhdistetään näihin sakkonäkökulmiin. 37 tarkistuksen hyväksymällä me voimme välittää selkeän viestin siitä, että sakkoja ei pitäisi käyttää budjetin rahoittamistarkoituksessa. Lopullisessa kilpailukertomusversiossa tämä varmasti on mukana. Meillähän oli hedelmällinen kokous viime viikolla. Siinä käsiteltiin kollektiivisia oikeussuojakeinoja Esittelijä oli hyvin yhteistyöhaluinen ja varmasti pääsemme tyydyttävän tulokseen suurimmasta osasta kysymyksiä. Ja haluaisin kiittää häntä avomielisyydestä, avoimuudesta. Kiitos. Kiitos, Filip. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos jälleen Andreas hyvästä tekstistä. Mielestäni on ihan hyvä, ettei ole tällaista valtavan pitkää toivomuslistaa kilpailu- politiikassa. Nyt on parempi keskittää ponnistelut. Silloin pitää tietenkin valita tietty ala ja sakkoihin voidaan toki keskittyä. Jos katsotaan, mistä aloista nyt puhutaan, niin kaikissa toimissa on oikeastaan <coughs> enemmän pyritty katsomaan rajoitusala, jos katson minkälainen vaikutus sillä on ollut kilpailupolitiikkaan, niin minä argumentoisin kyllä, että valtion tukien vaikutus rahoitusalaan on paljon merkittävämpi kuin sakkokysymys. Eli huomaatte, että meillä on tässä vähän toisenlainen katsantokanta. Keskitämme ajatuksemme ehkä vähän toiseen suuntaan, mutta varmasti voimme saada aikaan järkevän lopputuloksen, koska tiedän, että tämä on huoli, jonka monet jatkavat. Sofi, ymmärsinkö oikein, että vastustat sitä, että olisi puitedirektiivi yleisöydellisten taloudellisten palveluiden osalta. Harvinaista kyllä me olemme nyt tästä eri mieltä. Thank you very much. Jürgen. Kiitos Jürgen. Haluatko käyttää puheenvuoron Guen nimissä? Ja, danke. Also, ich bin ja... Niin, kiitos. Myöhästyin hiukan, mutta kilpailupolitiikastahan tästä puhumme, eikö niin? Pienenä ryhmänä meillä on joskus hyvinkin paljon tekemistä ja siksi meillä ei ole omia tarkistuksia tähän, mutta olen katsonut tehtyjä tarkistuksia ja kommentoisin niin, että Philip Lambertin kanta tuista erityisesti, kun ne kohdistuvat pankeille, siinä pitää olla selkeä ehdot. Tämä on kanta, jota varmasti voin tukea ja äänestämme tämän kannan mukaisesti varmasti. Toinen tärkeä seikka tässä yhteydessä on kysymys, joka liittyy energian, Venäjä on tehnyt energiansaannin turvaamista tarkistuksen, jota varmasti voimme tukea. Kysymys on siis siitä, että ei saa syntyä monopolimarkkinoita tai oligopolimarkkinoita. Nämä ovat varmasti sellaisia tarkistuksia, jotka ansaitsevat tuen. Enempää tällä hetkellä voisi sanoa. Kiitos arvoisa puhemies Antolin. Kiitos, Antolin. Gracias, presidenta. puheenjohtaja. Haluaisin viitata tarkistukseen, jonka tein ja muutamaan muuhunkin. Minun tarkistukseni liittyy tähän kollektiiviseen oikeussuojakeinoihin. Me viime viikolla kokoustimme asiasta ja sovimme perusasioista ryhmässämme ja varmastikin nämä sopimukset ja päätökset näkyvät myös mietinnössä ja olemme varmastikin saamassa tyydyttävän tuloksen. Pidäskin estää useitakin tarkistuksia, estän niistä ka- kahta sakkokysymystä. On selvää, että sakkojen täytyy olla tällaisia pelotteita luonteeltaan ja sikäli kun ne eivät ole pelotteita, niin ne pitäisi sitten kannustaa toisaalta. Joten pitäisi löytää tasapaino näiden välillä. Tämä ratkaiseva kohta toisaalta. Pidän kiinni siitä, että keskittymän pitää seurata sisämarkkinoiden logiikkaa ja on joitakin alueita, jotka herra Roa Verero on esille, hänellä oli itse täällä nyt mukana, mutta ne ovat kiinnostavia. On selvää, että kyse ei ole siitä, että joka vuosi tämä olisi varsinainen ja mm, säkki, mutta kuitenkin pitäisi näkyä kaikkein tärkeimmät aiheet mukana. Sitten Verera voi myös kilpailusta ja luottoluokituslaitoksista ja siitä, miten johtavat ketjut toimivat alueella, miten se vaikuttaa tilanteeseen ja elintarvikkeeseen, tietysti maatalouteen. Ja sitten on toinenkin tarkistus tehty pankkikri- pankkikriisistä ja päätöslausuma tuntuu tässä varsin hyvältä. Thank you very much. Thomas Mann. Kiitos, Thomas Mann. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, äh, und Glückwunsch an den Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Onnittelut Andreas. Andreas on onnistunut varjaesittelyiden kanssa pääsemään pitkälti yhteisymmärrykseen ja tämä edistää asiamme. Olen samaa mieltä siitä myös, että sakoilla pitää olla myös vaikutus. Niiden pitää toimia pelotteena, ei vain jotenkin koristeena. Pidän hyvänä myös sitä, että Compliance procedures kysymyksessä on päästy pitkälti yksimielisyyteen siitä, mitä voidaan saada läpi. Pari kysymystä luottoluokituslaitoksista. Niitä käsitellään tarkistuksessa, mutta tämä on yksi tärkeimmistä tehtävistämme tällä hetkellä. Ja todella niiden on tultava kilpailukertomukseen mukaan eurooppalainen luottoluokituslaitosajatushan tyrmättiin mielellään. Ei pitäisi ajatella, että meillä on eurooppalainen luottoluokituslaitos, joka on riippuvainen poliittisista päätöksistä, eikä siis pysty tarjoamaan sitä, mitä haluamme, selkeää kantaa, kantaa, johon voidaan luottaa. Eikä niin kuin monen luottoluokituslaitosten osalta, jotka tekevät päätöksiä, jotka hämmästyttävät yhä uudestaan – jos todetaan, että muutamat miljardöörit osallistuvat luottoluokituslaitoksiin, niin silloin ollaan aika kaukana neutraaleista kannoista. Pitäisi pohtia, kuka osallistuisi tällaiseen eurooppalaiseen hankkeeseen. Joitain pienempiä luottoluokituslaitoksia on. Meidän pitää huolehtia riippumattomuudesta, eikä sallia, että syntyy laitos, joka on poliittisesti muuta kuin riippumaton. Tehtävät ovat valtavia. Minä olen puhunut yritysmaailman edustajien kanssa, jotka ovat sanoneet, että kun sijoitetaan eläkerahastojen rahoja, pitää noudattaa luottoluokituslaitosten kantoja, eli liian vähän valinnan mahdollisuutta. Eikö voida sanoa, että emme voi luottaa kahden, kolmen kantoihin ja näin muuttaa sijoituspolitiikkaa aivan kokonaan. Ja sitten kollega Ferreira on tehnyt muuten mielenkiintoisia tarkistuksia, mutta muun muassa tarkistuksessa 16 esitetään rahastoa, jolla olisi oma rahoituksensa, jolla saneerattaisiin maksukyvyttömyyden vaarassa olevia yrityksiä. Miten tämä saataisiin aikaiseksi? Mielellään voidaan pyrkiä puuttumaan silloin, kun jotkut yritykset ovat joutuvassa konkurssiin, mutta se, että ajatellaan yritystä, joka saattaa joutua maksukyvyttömyyden tilanteeseen, silloin lähdetään puuttumaan kyllä markkinoihin hyvin varhaisessa vaiheessa. Tässä pitää ajatella, mitä työtä tehdään muissa valiokunnissa. Meillä on valitettavasti vain aloite mietintö, jota käsitellään maanantai-iltana. Strasbourgissa harvat ovat silloin mukana. Eikö voitaisi luopua tuosta ini kirjainyhdistelmästä, jotta saataisiin oikea-aito mietintö, jota Strasburgissa kunnolla käsiteltäisiin, ei aina julkisuudelta piilossa. Ja niin, että tässä on menettely ilman puhujalistaa. Aino sinä, vain no sinä olet viisas mies ja varmasti voit tehdä tässä hyviä ehdotuksia. Kiitos. Andreas, back to you. Andreas, saat vielä puheenvuoron. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Pieni hetki, Diogo tai... En nähnyt, kun tulit paikalle. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Voin puhua aivan lyhykäisesti. Kaikki haluavat jo kuunnella Andresin puheenvuoron. Minusta hän on tehnyt erinomaista työtä. Tämä mietintöhän oikeastaan vain kasvattaa omaa merkitystään. On tehty tiettyjä tarkistuksia, jotka käsittelevät esimerkiksi internetiä, ilmailua ja niin edelleen. Tällaisessa yleismietinnössä toki täytyy mainita nämä alat, mutta haluaisin kiinnittää kyllä oikeastaan huomionne nimenomaan oligopoleihin ja kysymykseen, joka johtaa siihen, että tuotteet ja palvelut ovat huonoja laadultaan. Tällähän on kielteisiä vaikutuksia markkinoihin ja näin ollen myös kuluttajien. Eurooppalaisilla ja kansallisilla viranomaisilla on joskus valtavia ongelmia käsitellä näitä kysymyksiä. Ei pidä unohtaa esimerkiksi sitä, mitä on tapahtunut näiden luottoluokituslaitosten kanssa. Aivan erityisesti halusin kiinnittää huomionne tarkistukseen, joka käsittelee oligopoleja ja pyytää teiltä hyvää käsittelyä tälle tarkistukselle. Thank you very much. Now. Kiitos. No niin, nyt Andreas. Ja Finland, zunächst mal... Äh, Paljon kiitoksia. Totta kai voin sanoa ensin, että suhtaudun myötämielisesti kaikkiin tarkistuksiin, koska esittelijän velvollisuus on näin tehdä, kun on valikunta-aloitteisesta mietinnöstä kyse. Kuitenkin pitäisi pyrkiä keskittämään toiveet, jos haluamme vähän enemmän vaikutusta saada aikaan tämän mietinnön kautta kuin aikaisemmin. Tästä taidamme kaikki olla samaa mieltä. Ei siinä ole kovin paljon järkeä, kuten kollega Enetfeldt, joka juuri on lähtenyt täältä, sanoi, että aina kirjoitetaan mietintö, jossa on niin paljon tavaraa, että lopulta ei jää mitään käteen. Eli meidän kannattaisi nyt keskittyä muutamaan seikkaan. Filip, minä juuri keskityin näihin kartellikysymyksiin, koska tämä on todella keskeinen aihe kilpailupolitiikassa. En kuitenkaan vastusta mietenkään sitä, että muita tärkeitä aloja otetaan mukaan, mutta toivoisin kuitenkin, että keskitytään pariin kolmeen, Ei oteta ihan liikaa näitä. Sanchez Pesedo ihan totta. Me tarvitsemme sakkorangaistuksille vaikutusta. Niiden on toimittava pelotteena. Mutta teidän ryhmänne yhä uudestaan aivan oikein viittaa siihen, että kärsineet tässä eivät saa riittävää korvausta ja siksi toivoisin, että katsotaan nyt tätä ehdotusta. Jos sovitaan kartellimenettelyn jälkeen tuomioistuimen ulkopuolisessa käsittelyssä ennen sakkorangaistusta – näistä asioista. Tämä olisi tehokkain tapa, kun, no, kun ajatellaan kuluttajien oikeuksia tai niitä, jotka ovat kärsineet kartelin muodostumisesta. Uudet lainsäädäntöpuitteet yleisöllisille palveluille. En kommentoi, kun Enetfeldt on lähtenyt. Hyvimmät, paremmat suhteet, anteeksi, komission. No, katsotaan, mitä voidaan tässä tehokkaasti saada aikaan. Ja tukipolitiikka, kollega Lamberts, tämä liittyy myöskin tutkimukseen, jota parlamentti on vaatinut. Ja siitä saatiin vähän vähemmän tuloksia kuin toivottiin. Emme voi, ehkä voisimme uudestaan katsoa tätä, sitä, miten pankkisektorilla tukipolitiikkaa voitaisiin tehostaa. Tästä olisi varmasti apua myös Euroopan komissiolle. Näin uskon, että olen vastannut kaikkiin puheenvuoroihin neljän viikon kuluttua taidamme äänestää. Varmasti sitä ennen saadaan muutama kompromissikin aikaiseksi. Kiitos. Thank you very much. It says... Kiitos. Tässä sanotaan, että äänestämme 22. marraskuuta. Ja tarkoitus on sitten täysistuntokäsittely hoitaa joulukuussa. Nyt siirrymme kohtaan neljä. Kyseessä ovat äänestykset. Kaikille annetaan nyt muutama minuutti aikaa etsiä kortit esille. Miksi näytät? Kyllä, tämä pitää paikkansa. Valtion tuki, säännöt, yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja koskevien EUn valtiotukisääntöjen uudistus. Onko kaikilla äänestyslista? Okay. Um, yes. So we seem to be a bit uh, short on manpower up here. Näyttää siltä, että miehitys on hieman heikonlainen, eli järjestellään vähän paikkoja uudelleen, jotta voimme äänestää. Antonin kortti. Do you, want to, do you know how to do that? Can you open the vote for a test vote? Oh. Okay, this test vote if... Testiäänestys. Jos nyt sieltä tyytyväistä nappia painatte. Are you short of a card as well? Puuttuuko sinultakin kortti? Sophie? Du, du vote a... Niin, tästä äänestyksestä, joka koskee Peter Simonin mietintöä, haluaisin kertoa teille, että äänestysliitossa tämä ei ole mukana, mutta EPP-ryhmä tukee jokaista kompromissia. Thank you. Ashley, you wait. Kiitos. Ashley, huiskutatko minulle? Kyllä puheenjohtaja, pyydän anteeksi. Minäkin unohdin äänestyskorttani, joten nostan käteeni sitten kun äänestys päättyy, jos se sopii. Antonin and Ashley without... Antonin ja Ashley, heillä ei ole kortteja. Onko vielä muita? Jürgen. Jürgen also hasn't got his. Jürgenelläkään ei ole korttiaan. Eli kyllä niin sitten erikseen äänestämme näissä kohtiin. Yeah, well, we're closing the text vote. We've got 31 people. No niin, 31 on mukana. Kaikki eivät ole äänestäneet, mutta olettaisin. No niin, joka tapauksessa aloitamme. Kohta yksi. Tarkistus 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Uskonpa. No tarkistamme, koska se ei näyttäisi kyllä vastaavan ihan oletusarvoa. No niin, äänestys alkaa. Alde plus yksi. Minä en voi siis äänestää. No niin. Well, I could insist, you know, but... Toki voisin pitää tästä kiinni, mutta tämä helpottaa elämää. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 19 puolesta 10 vastaan. Ja kolme, joilla ei ollut korttia, eivät vaikuta lopputulokseen. Hyväksytty. 23 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A. Tämä on kohta kohdalta äänestys. Viidessä osassa. Selvä. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljäsosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viidesosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kokonaisuus siis hyväksytty. Ja nyt tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan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 kompromissi. Missä kompromissi D on? Kompromissi D löytyi monta sivua eteenpäin. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää Voimmeko tarkistaa tämän? Tarkistus 38. Kädet eivät juurikaan nousseet. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Päättyy juuri nyt. Hylätty. 39 puolesta vastaan. Tyhjää Tämäkin pitää tarkistaa. Käsiä ei juurikaan keskellä näy. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta. Oh, doesn't show them? Eikö tulossa näy? Viimeisin oli 20 puolesta 11 vastaan. Pahoittelen. En ymmärtänyt, että tulos ei näkynyt. Tarkistus 40. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin pitää tarkistaa. 41. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 20 puolesta, 12 vastaan. Tarkistus 42 puolesta. Vastaan. Tarkistutaan tämänkin. Käsiä ei siellä nouse. Ei tarpeeksi. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. No niin, 20 puolesta, 11 vastaan. Silloin kun käsiä ei näy, niin se tarkoittaa, että 20 puolesta ääntä. Kompromissi E puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää en tiedä, eli pitää tarkistaa. Oletko kaikki äänestäneet? 17 puolesta 15 vastaan. Onko kortteja nyt? Puuttuuko kortteja? 17 puolesta 16 vastaan Ashlen kanssa. Okei, Okay, hang on. No niin, odottakaapas. Right, we've got, don't press the button yet. Älkää vielä painako nappulaa 17 puolesta 15 vastaan. Ketkä olivat vielä puolesta äänestäjiä? Antolin ilman korttia. Sinä äänestät vastaan. Kolme siis vastaääntä vielä lisäksi. Jürgen vastaan. Eli hylätty. 19 vastaääntä. Tämä oli ensimmäinen osa. Toimiiko toinen osa ilman ensimmäistä osaa? Selvä. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 50. Ensimmäinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Itre 6. Kahdessa osassa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Toinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi F kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt kompromissi H kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää. Check 71, please. Tarkistetaan 71. Every's voted, votes closed. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 16 puolesta 17 vastaan. Tämä raukeaa. Imko 9 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Itre 7 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. I kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt tarkistus 82 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että oli hyväksytty, mutta parempi tarkistaa. 113. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 17 puolesta 17 vastaan. Onko ekstroja? Vielä vasta ääni. No se siis kaatuu, hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 115. Niin. Suullinen tarkistus. Ja, wir hatten Ihnen auch bereits vorgelegt vorher. Mehän esit käsittelimme 115 tarkistuksen yhteydessä jo pyyntömme, että tuet tasausmaksuina ja ei-tuetut yritykset ja yritykset, joita ei ole tuettu. Eli nämä sanamuodot muutettaisiin ja EPPn kanssa on sovittu tästä. Kyse on tasausmaksuista – ja valtion tuista. Ja jos nämä sanat voidaan näin muuttaa, niin kaikki voivat varmasti puoltaa. So are there any objections to that amendment? Vastustaako joku tätä tarkistusta? Siitä äänestetään. Haluaako joku, että luen sen vai onko se kaikilla? Teillä on se kaikilla. No niin. Suullinen tarkistus. Puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tämä oli siis 115 tilalla. Se hyväksyttiin. Sorry, can you, you want to vote amend? Haluatte äänestää tästä 115? E, en ymmärrä, mitä oikein olette vailla. The, yeah, the oral Niin, suullinen tarkistus, josta äänestimme, sen sijaan, että äänestettäisiin alkuperäisestä 115. Kukaan hän ei vastustanut suullista tarkistusta. No, niin. Mutta tulkkauksessa sanottiin, että äänestettiin sen tilalle ja siksi sanoimme, että haluamme muutetusta muodosta, kuten kollega Simon sanoi äänestää ja näin ilmeisesti myös tehtiin. Mutta tulkkauksessa tässä saattaa olla virhe. Oh, I see. Right. What we voted on was the... Niin, mehän äänestimme suullisesta tarkistuksesta, jonka juuri edustaja Simon esitti. Sen sijaan, että olisimme ottaneet tämän alkuperäisen 115. Ja se siis hyväksyttiin. Kompromissi K, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja viides osakin puolesta vastaan. Olen hämillä, niin voisimmeko äänestää tästä viidestä osas, viidennestä osasta koneella. If you voted, votes. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy aivan juuri nyt. Hyväksytty. 26 puolesta 9 vastaan. Kuudes osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja seitsemäs osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt on sanottava, että en ole samaa mieltä kompromissiteksteissä näin monesta osasta ja niitä ei jatkossa hyväksytä. Pankaa tämä merkille. Nyt etenemme sitten jonnekin, eli siis kohtaan tarkistuksen kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että hyväksytty. Tarkistetaan, jos haluatte. Tarkistus 3. Voted. Votes closed. Äänestys päättyy hyväksyttyy. 21 puolesta, 15 vastaan hyväksytty. 7 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti 1-12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti 13-15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koneäänestys lopullisesta muutetusta tekstistä. Olkaa hyvät. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 27 puolesta 8 vastaan. Yksi tyhjä ääni. So congratulations to the rapporteur. Onnittelut esittelijälle. Andreas. Puheenjohtaja, ihan lyhyesti tähän juuri sanoitte, että et enää salli kohta kohdalta äänestyksiä tässä. Ryhmännehän on näitä vaatinut tuon seuraavan mietintö. Me voimme heti aloittaa tuon säännön noudattamisen. Selitän. Sanon, että tulevaisuudessa seuraavasta äänestyssessiosta alkaen toivoisin, että – ei jaettaisi kompromissitekstiä niin moniin osiin. Tämä on perussääntö kyllä olemassa, ja jos näitä kohtia on 5, 6 tai 7, ja jos puheenjohtaja olisi tämän huomannut etukäteen, niin olisin vastustanut, mutta nyt olemme äänestyssession keskellä, joten en lähde nyt uusia sääntöjä noudattamaan. Mm. Okay. Um, I'm going to do this generically now. Nyt kun ALDE tukee joitain tarkistuksia, jotka eivät näy tästä kompromissit A, B, C, D, E, H ja I. Näin tämä saatiin lisättyä. Ja nyt äänestetään siis mietinnöstä kollektiivisia oikeusoikeuksia koskeva johdonmukainen lähestymistapa kompromissi A äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D Kaksi osaa. Ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi E puolesta. Kompromissi E siis puolesta vastaan. Kom- Tietävätkö kaikki, mistä äänestetään? Kompromissi E. Menikö minulta joku nyt ohi? Ei, kompromissi E. Sivulla kompromissista D äänestettiin, se oli kahdessa osassa. Compromise D. Kompromissi D äänestettiin kahdessa osassa. Ensimmäinen osa hyväksyttiin, toinen hylättiin. Nyt kompromissi E.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 Siis vamos, compromiso... Niin kompromissi B ja seura, sen toinen osa. Pitää oikeastaan toistaa tämä äänestys. Tämä pitäisi nyt toistaa, koska toinen osa kompromissia, niin ryhmät ovat sen puolesta, mutta kuitenkin tulos oli kielteinen. Tässä tapa, täytyy tapahtua joku virhe. Voitaisiinko tämä tarkistaa, koska tämä on tärkeä kohta? Ai, selvä. Tarkistetaan. Toinen osa kompromissia D. Toinen osa kompromissi tarkistuksesta D. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 27 puolesta, 8 vastaan. Todella tämä hyväksyttiin. Nyt siis kompromissi E. Äänet puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistus 17. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 20 puolesta 15 vastaan. Kompromissi F. Kolme osaa. Ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Voimmeko tarkistaa? Tämä ei ollut ihan selvää. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 16 puolesta 18 vastaan yksi tyhjääni. Eikä mitään ylimääräistä lisättävää. Se on hylätty. Tulos lähti tästä ennen kuin ehdisin kirjata muistiin. No, tarkistus 41 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G Kolme osaa. Ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraavana kompromissi H. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Nyt on viimeinen mahdollisuus. Äänestys päättyy. 18 puolesta 16 vastaan. Yksi tyhjä. Hyväksytty. niukasti kompromissi I, äänet puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Loppuäänestys koneäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 33 puolesta, yksi vastaan, ei tyhjiä. Kiitos oikein paljon ja onnittelut esittelijälle. Kuten aikaisemmin sanoin, me lykkäämme kohdan kuusi käsittelyä vuotuisesta veroilmoituksesta. Joten nyt meillä on tauko kello puoli viiteen asti. Silloin julkinen kuulemistilaisuus aikaa kriisin hallinnasta. Puolen tunnin tauko, kiitos. Okay, welcome, welcome back everybody. I was... Tervetuloa takaisin. Muutaman minuutin vielä odottelisin siinä toiveessa, että lisää jäseniä tulisi paikalle. Meillä on nyt ohjelmassa kuulemistilaisuus. Aiheena kriisinhallinta ja taloushallinto. Ensimmäinen paneeli käsittelee kriisinhallintaa. Vieraanamme on Anthai Sabir ja Ricardo Cabral he käyttävät puheaikaa molemmat 10 minuuttia ja tämän jälkeen voimme esittää kysymyksiä ja kuunnella vastauksia. Sitten viimeisen tunnin ajan käsittelemme toista paneeliosuutta aiheena taloushallinto. Ja silloin vieraanamme ovat Jürgen Stark ja Jérôme Krell. He ovat valmiina kuuntelemaan myös ensimmäisen paneelin, joka käsittelee kriisinhallintoa. Ja jos heillä on sitten valaistuneita kommentteja myös tästä aiheesta, niin toki he voivat osallistua keskusteluun. Pahoittelen, että jäseniä on aika vähän paikalla. Niin kuin tiedätte, meillä on yhtä aikaa käynnissä lukuisia kokouksia ja tämä tietysti monimutkaistaa elämämme täällä parlamentissa. Voi olla, että kuitenkin kiinnostusta kohdistuu tähänkin tilaisuuteen enemmän kuin mitä uskoisittekaan. Tervetuloa kaikille puhujille. Nyt kello osoittaa ajan kulkua. Jäljellä oleva aika on näkyvissä ja se on tietysti tärkeää. Ensin André, varmasti saat ensimmäisen puheenvuoron, ole hyvä. No, uh, very much, uh, miss... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kutsusta tulla puhumaan valiokuntaan. Kolme kysymystä estettiin meille kriisin hallinnasta. Ensimmäinen käsittelee kaksoislaman vaarasta ja mitä Euroopassa voidaan tehdä sitten toiseksi, mitä ohjelmoissa pitäisi tehdä Kreikassa, Portugalissa ja Irlannissa. Ja kolmas kysymys koski Euroopan rahoitusvakausvälinettä ja vakausmekanismia. Yritän nopeasti käsitellä näitä kolmea kohtaa korostan joka tapauksessa tätä toista kohtaa eniten. Ensimmäisestä asiasta en voi nyt vastustaa sitä, että lukisin tästä raportista äh, eurooppalaisen kasvun agenda vuodelta 2003. Luen ihan lyhyen kohdan täältä. Tässä puhutaan Euroopasta ohjausjaksosta. Tässä sanotaan budjettikoordinoinnista seuraavaa. Komissio voisi käyttää ulkoisia olettamuksia, kun se valmistelee kansallisia vakausohjelmia ja ehdottaa suuntaviivoja kansalliselle finanssipolitiikalle ja ottaen huomioon sekä kansalliset että Euroopan alueen tilan. Sitten kun kansalliset euroalueen ohjelmat on laadittu jäsenvaltioissa, niin ne voitaisiin konsolidoida yhdeksi Euroopaksi vakausohjelmaksi, joka sitten toimisi siinä, että arvioidaan finanssipoliittista tilannetta koko alueella ja näin voitaisiin sitten määritellä, milloin täytyy tarkistaa kansallisia ohjelmia. Mahdollisesti tällainen prosessi eh, helpottaisi sitä, jos se jaettaisiin 18, 12 kuun ohjausjaksoksi ja prioriteetit euroalueella ovat sovittuja ja sitten kansallinen ohjausjakso jossa tällaiset suuntaviivat ovat mukana ja otetaan huomioon kotimaan politiikassa ja laadinnassa. Mielestäni nyt meillä on tämä Euroopan ohjausjakso olemassa ja mielestäni eurooppalainen talouden ohjausjakso todellakin on askel eteenpäin, mutta sanoisin, ehkä tämä liittyy nyt hiukan tähän toiseen osaan keskusteluamme, keskusteluanne tänään, nimittäin emme ole vielä saaneet aikaan eurooppalaista vakausohjelmaa, siis emme ole vielä siinä vaiheessa, jossa voimme koota yhteen kansalliset ohjelmat ja tarkastella, mitä se tarkoittaa euroalueelle kokonaisuutenaan. Ja sitten sitä käytetään edelleen jäsenvaltioissa, jotta ne sitten liittävät sen omaan kansalliseen budjettiinsa. Ehkä asiat ovat siirtymässä tähän suuntaan ja toivottavasti näin on niin, että todellakin käsite poliittisesta, poliittisten keinojen seko, eri sekoitteista ei ylhäältä alas, vaan alhaalta ylöspäin laaditaan sen sitten koottaisiin yhteen ja käsitellä sitä eri poliitikkojen yhdistelmästä voitaisiin saada aikaan jonakin päivänä ja sitten todellakin voitaisiin käsitellä tätä asiaa. Sanoisin, että tällä hetkellä selvästikään emme ole vielä tässä vaiheessa. Ja käsite Euroopasta ohjausjaksosta, sillä voi olla roolinsa, kun pyritään välttämään tämä kaksoislama yhteisen toiminnan kautta mutta mielestäni se ei tällä hetkellä näytä olevan aivan mahdollista. Entä sitten tilanne näissä ohjelma-ongelmamaissa? Halu... Näin olen muissakin nyt toiminut, nimittäin olen kiinnittänyt huomiota eroon, joka on toisaalta Kreikan ja näiden kahden muun ohjelmamaan välillä, Irlannin ja Portugalin kohdalla. Jos tarkastelen Kreikkaa syystä, jonka hetken kuluttua kerron. Mielestäni oli selvää alusta lähtien, että joku tässä puhuikin minulle, tästä tulisi varsinainen maratoni. Siihen menisi pitkä aika, jotta saa aikaan sekä Euroopan puolella että Kreikan puolella itsessään ja ennen kaikkea Kreikassa, jotta saataisiin aikaan sellainen reformi, joka mahdollisti sen, että Kreikka kriisin kautta pääsee ulos ja pystyy uudistautumaan. Ja uskon, että tämä olisi ollut todellinen maratoni, mutta nyt on tapahtunut tällainen äh, ristiriitaisuus, koska prosessissa on varsin lyhyen aikavälin etappeja, ja nyt me mielestämme voimmekin todistaa yhden näistä ongelmista, joita tästä syntyy, kun joka neljäs vuosi mietimme Pystyykö Kreikka täyttämään nämä tavoitteet, välietapit? Tässä on siis ristiriita. Jos juoksee kokonaista maratonia, ei joka neljännes maili kysytä, onko saavuttanut jotakin, vaan antaa hiukan aikaan. Asetetaan tiettyjä tolppia, mutta niitä pitäisi arvioida molemmin puolin, Euroopan puolelta ja Kreikan puolelta. Sitten markkinat katsovat jokaisen väliosuuden jälkeen, täyttyvätkö tavoitteet. Ja niin kuin alussa toivottiin, pystyisikö Kreikko pala- Kreikka palaamaan markkinoille vuonna 12. Tämä oli epärealistista, Sausta lähtenyt maksamaan sitä sitten hintaa. Hiukan tekijöitä, miksi olen sitä mieltä, että todellakin Kreikka on tässä jamassa varsin pitkään. Tässä tulee todellinen maratoni. Toivoin tietysti, että se pystyy uudistautumaan, siis Kreikka, mutta uskon, että sillä on kyllä varsin monia ongelmia. Me kaikki tunnemme nämä ongelmat huonosta hallinnosta. Annan tässä joitakin esimerkkejä Maailmanpankista. Maailmanpankkihan julkaisee tällaista indikaattoria, jonka nimi on World Bank uh, Doing Business Indicator, jossa se vertailee hallinnollisia tilanteita eri maissa toisiinsa. Kaikissa euroalueen, kaikista euroalueen maista Kreikka arvioidaan kaikkein heikommaksi. 56 on se indikaattori. 56 on se luku, joka on sama kuin valko ja Albaanialla. Tässä luokassa liikutaan. Maailmanpankki siis laittaa Kreikan tällaiseen luokitukseen. Jos sitten tarkastelee seuraavaa maata euroalueella, niin Portugali on 17 kohdalla joten aika paljon edellä. Jos te tarkastelette jotakin muuta indikaattoria, taloudelliset rakenteet, tässä vain yksi esimerkki. Jos tarkastelette työllisyyden osuutta, firmassa on alle 10 työntekijää, vaikka Saksat, ääriesimerkki, vain 19 prosenttia, niin Saksassahan on paljon PK-yrityksenä, näin sanotaan, kyllä, mutta eivät ne ole kovin pieniä mikroyrityksissä on alle 10. Saksa vain 19 prosenttia kaikista yrityksistä on sellaisia, joissa on alle 10 henkilöä. Ehdoton ennätys euroalueen jälleen kerran löytyy Kreikasta. 58 prosenttia yrityksistä työllisyydestä tapahtuu yrityksissä, jotka ovat tällaisia mikroyrityksiä, alle kymmenen henkilön yrityksiä. Tämä hiukan kertoo tuotantorakenteesta, tuotannosta ja muista tekijöistä. Kreikassa Portugali vuorostaan siellä on vain 42 prosenttia. Kuilu Portugalin ja Kreikan välillä on valtava. Sitten kolmas indikaattori, ulkoinen avoimuus taloudessa. Ja kun puhun ulkoisesta avoimuudesta, ajattelen tuonti, palveluiden ja tavaroiden tuontia, niin osattu BKTstä. Meillä on pieniä avoimia talouksia, Tsekin tasavalta, Irlanti, Belgia, Hollanti. Nämä ovat kaikki sellaisia talouksia, kansantalouksia, joissa vienti, viennin suhde BKTstä on noin 80 prosenttia palveluista ja tavaroista, ne pieniä avoimia talouksia, mutta sitten on Kreikan kaltainen kansantalous jälleenkin al, kaikkein alhaisin tila kaikista euroalueen talouksista. Joten Kreikka ei ole mikään pieni avoin talous, vaan se on pieni suljettu talous. Vain tämä suhde palveluiden tavaroiden osuus BKT on vain 23 prosenttia. Kaikki nämä luvut, joita teille annan, ovat indikaattoreita siitä, että tarvitaan suurta muutosta taloudessa. Se on valtaisa muutoksen tarve, eikä se voi tapahtua kolmessa vuodessa tässä ohjelmassa, joka alun perin laadittiin. Se ei ole mitenkään järkevää ja kohtuullista. En väitä, etteikö Kreikka pysty uudistautumaan. Kyllä, se voi uudistautua, muuttaa, muuttua ja kaikki toimenpiteet, joihin on ryhdytty EUn avulla, tai IMFn avulla. Uskon, että auttaisivat todellakin Kreikkaa uusiutumaan, mutta siihen menee aikaa. Kun tarkastelemme edistystä viitamista ohjelmaan, ja, niin Kreikka on aivan eri kategoriassa. Kreikka on aivan omassa kategoriassaan suhteessa Portugalin ja Irlantin aivan erilainen tilanne, ja tähän menee paljon aikaa. Kuka tahansa, joka tarkastelee ja tätä asiaa luulee, että asia hoituu nopeasti, niin yllättyy kyllä ikävällä tavalla ja tällaisia yllätyksiä. Hän nyt näemme viikossa toiseen, kun näemme, että Kreikka jää jälkeen ja taistelee. Kyllä näin on, eikä sitä pitäisi yhtään hämmästelläkään, koska alkuperäiset odotukset eivät ole mitenkään kohtuullisesta viimeinen kohta. Te pyysitte puhumaan hiukan Euroopan rahoitusvakausvälineestä, miten se on onnistunut tai vakausmekanismi. Voisitte pitkäänkin puhua suhteesta sen välillä, mitä äsken sanoin Kreikasta – Oliko Kreikka alusta lähtien menossa insolvenssitilaan? Oliko järkevää, että laadittiin näitä ohjelmia, joita laadimme? Enkä nyt aio tätä käsitellä, vaikka olen sitä mieltä, että tämä on sellainen asia, jota kyllä tarvitsisi ja ansaitsisi tarkastella. Mutta kuitenkin sanon vielä uudestaan, että mielestäni Kreikan tapaus on aivan oma tapauksessa suhteessa näihin kahteen muuhun ohjelmamaahan, Irlantiin ja Portugaliin. Ja varmastikin tilanne, ja tilanne on täysin eri kuin Italiassa ja Espanjassa. Ja nyt kun tarkastelemme ERVV tai EVMn roolia jatkossa, niin meidän pitää tämä ero kyllä pystyä tekemään. Minä itse olen varma, että tämä keskustelu tulee esiin toissakin osassa keskustelua. Minä olen pikemminkin sitä mieltä, että väistämättä Euroopan keskuspankilla on ratkaiseva rooli finanssipoliittisten laitosten kanssa. EKPn rooli, sehän on äärimmäisen tärkeä vuodesta 1999 saakka. Me emme voi verrata Euroopan keskuspankin roolia, mikä se olisi normaalina aikana, mikä keskuspankin rooli olisi tai suhteessa kriisiaikoihin. Ja asian ydin on siinä, että me emme laatineet tätä järjestelmää, ei vain EKP, vaan koko järjestelmää kriisejä varten. Ja tämän takia tietenkin me nyt sitä keskustelua käymme tässä toisessa osassa tänään, kun puhumme hallinnosta. Meidän pitää saada aikaan instituutioita, jotka pystyvät myös kriisin aikana toimimaan. On selvää, että EKP on toiminut aikaa rohkeasti, mutta minun mielestäni on väistämätöntä, että se näin tekisikin, ja sekin on välttämätöntä tai väistämätöntä kriisin aikoina, että pankki näin toimisi hallitusten ja finanssipolitiikan harjoittavien välillä, koska silloin kun on sellaisia kysymyksiä, jotka eivät enää liittyy likviditeettiin, vaikka minä uskon, että suurin osa ongelmista, joita Kreikan ulkopuoliset maat kärsivät, ovat likviditeettiongelmia. Me tiedämme, että raja likviditeetin vä- vä- ja, ja solvenssi välillä, sitä ei ole helppo määritellä ja tämän takia vaikka keskuspankilla on tärkeä rooli ja kaikki, mikä liittyy rahan likviditeettiin, se, se liittyy myös valtionvarainministeriöihin suoraan tai epäsuoraan. Joten erittäin tärkeä asia rahoituspolitiikkaa tai finanssipolitiikkaa harjoittaville välineille – laitoksille. Niitä pitää kaikkia tahoja parantaa ja toivottavasti jatkossa, kun laitetaan sopimuksia ja asioista neuvotellaan, niin näitä asioita hiukan muokataan. Ja meitä ei sitten siinä vaiheessa enää rajoita niin paljon tämä yksimielisyysvaade kuin nyt. Uh, Kiitos. Nyt toinen puhujamme, Ricardo Cabral. Kaikki ovat saaneet käyttöönsä CVt. Sen takia en teidän tämä virallisemmin lähde esittelemään. Madam Chairwoman. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja Arvon jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on kunnia olla täällä valiokunnassa. On hienoa, että saan tuoda kantani julki EUn valtion velkakriisistä tällä julkisessa kuulemisessa. Minä haluan puhua tämän kriisin luonteesta ja arvioida EUn ja IMFn kriisin ratkaisumalle ja puhua mahdollisista vaihtoehdoista. Haluaisin todeta, että Euroopan unioni Maailman suurin talous on tällä hetkellä epävakauden lähde EUn ja maailman talouden epävakaudelle. Sopeuttamisohjelmat, EUn IMFn ohjelmat, eivät ole johdonmukaisia ja ovat jopa vaarallisia. Valtionvelkakriisi on maksutase ja kauppatase kriisi. Ulkoiset epä vakaudet useissa jäsenvaltioissa ovat, jo, ovat nyt tasolla, jota ei ole ennen nähty. Ja veltaa on, velkaa on valtavasti. Esimerkistä kaaviosta 1, 2 ja 3 nähdään, että 12 maassa vähintään on tällainen tilanne. Useat, maat, useat asiantuntijat voisivat todeta, että BKT 40 prosentin velka voisi olla mahdollista. Monet EU-jäsenvaltiot osoittavat kaksinkertaisesti tämän velkatason. Tämä on historiallisesti valtavan korkea taso. Aikaisemmat esimerkit osoittavat, että tällaiset velat on, niiden rakennetta on muutettava selkeästi. EU ja IMF viime vuosina on esittänyt sopeuttamisohjelmia Unkarissa, Latviassa, Romaniassa, Kreikassa, Irlannissa ja Portugalissa ulkoisen velan kysymyksen hoitamiseksi ja myös kaupan vaje on ollut suurta. Unkari, Kreikka, Irlanti ja Portugal ovat myöskin olleet korkean velan maita. Tämä johtuu siitä, että on ollut valtavasti vastattavaa maan ulkopuolella. Nettilainaus nettolainausvaatimukset on nähtävä yhteydessä kauppaan ja sitä kautta tuleviin tuloihin ja muutamaan muuhun komponenttiin. Ja siksi näissä maissa on myös suuret vaatimukset lainanoton osalta. EU ja keskittyvät siihen, että että vajeet pitäisi saada kasvu- ja vakaussopimuksen tavoitteisiin. Kuitenkin minun mielestäni tämä on väärä lähestymistapa, eikä siitä ole hyötyä. Jotta ymmärrettäisiin, miksi näin on, on sanottava, että kun puhutaan nettolainauksesta, siihen on tietyt kaavat makro, talou, makrotaloudessa sanotaan, että 1 plus 3 on yhtä kuin 2 plus 2. EU-IMF ei riittävästi katso kauppaa ja tu, tulojen epätasapainoa, eli miten voidaan vähentää budjetin vajetta kestävällä tapaa ja miten tällaisissa maissa voidaan saada aikaan tarvittavat uudistukset. For example, Portugal's trade deficit. Esimerkiksi Portugalissa kauppataseen vaje 6,5 prosenttia BKTstä tuilojen osalta on vettä 4,6 prosenttia BKTstä. Ja jotta voitaisiin vähentää budjetin valetta, EUn IMFn sopeutusohjelmissa olisi pitänyt puuttua tähän kaupan vajeeseen, vaikka sillä olisi ollut vain marginaalinen vaikutus taloudelliseen toimintaan Portugalissa. Lisäksi sopeuttamisohjelmissa olisi pitänyt huolehtia siitä, että on realistiset tavoitteet rakenneuudistusten yhteydessä. Sen sijaan EU-IMF-ohjelmissa puututaan ainoastaan tässä val- valtion velkakysymyksen 106,5 prosenttia BKTstä. Ainoastaan hyvällä tuurilla voidaan nyt muuttaa tätä tilannetta niin, että päästään lähelle tuota 6,5 prosenttia BKTstä. Ja näin oli siis pakko muuttaa lainatilannetta. Lisäksi EU-IMF-sopeuttamisohjelmissa ei riittävästi oteta huomioon sitä, minkälaiset keskivertaiset korkotasot jäsenmaissa esimerkiksi on – ja näin voi syntyä valtavasti painetta lainan vaatimuksiin ja budjettivajeisiin sitä kautta. EUn IMFn sopeuttamisohjelmat tuskin johtavat nettolainausvaatimuksen muutoksiin, vaan muuttavat kokoonpanoa. Voi olla, että vaatimukset lisääntyvät yksityisellä sektorilla, ja kun yksityisellä sektorilla ei saada lisää lainaa nykytilanteessa – nykyohjelma voi ainoastaan johtaa siihen, että tuhotaan selkeästi yksityisen sektorin toiminta. Tämä on todella tuhoisaa näiden maiden kansalaisille. Lisäksi EUn IMFn sopeuttamisohjelmat eivät ota huomioon sitä, mitä rakenneuudistuksia tarvitaan. Tässä ei oteta huomioon sopeutuksia tulon tasapainoon. Eli ainoa tapa, jolla voidaan nyt leikata julkista velkaa, on parantamalla kauppatasetta merkittävästä, merkittävästi. Kaikki maat eivät voi olla ylijäämäisiä kaupan osalta. Yritykset, joita nyt on tehty monissa EU-maissa, johtavat siihen, että EU päätyy lamaan. Hyvät naiset ja herrat, Euroopan unionin tilanteessa, jossa vähemmän niin oikeastaan tarkoittaa enemmän pienempiä sopeuttamisohjelmia, joilla keskitytään tiettyihin osiin markkinoita, antaisivat paremmat tulokset. Tavoitteena pitäisi olla ulkoisen velan vähentäminen. Minä uskon, että ulkoiset sopeutukset näiden periferisten maiden osalta voisi johtaa siihen, että tuetaan taloudellista toimintaa näissä maissa. Portugalin tapauksessa esimerkiksi – Sopeuttamiset, jotka ovat välttämättömiä tällä hetkellä ulkoisen velan vakauttamiseksi, on noin 8 prosenttia Portugalin BKTstä. Jos yhdistetään tämä muuhun tarvittavaan, voidaan sanoa, että päästäisiin nettolainaukseen, joka on noin 0 prosenttia BKT. Näissä oloissa Portugalissa pystyttäisiin vähentämään vähitellen ulkoista velkaa ja näin voitaisiin ajaa paljon tehokkaampaa politiikkaa ja Portugalin hallitus voisi löytää paljon enemmän varoja omasta maastaan. Sopeutuksista noin puolet pitäisi tehdä niin, että puututaan finanssipolitiikan kautta siihen, että saadaan kauppa tase parempaan tasapainoon. Finanssipolitiikan kautta voidaan pyrkiä vakauttamaan – maan verorakennetta. Minä teen ehdotuksen, jonka mukaan pitäisi huolehtia juuri siitä, että verotilanne on tasapainossa ja puututaan myös ALV-tasoihin. Keskimäärin 40 prosenttia BKT euroalueen talouksista. Tai huomioon lähes mikä tahansa taloudellinen toiminta – kysyntäpuolella on tärkeää huolehtia siitä, että saadaan aikaan kotimaista tuotantoa. Ja pitäisi huolehtia siitä, ettei liikaa veroteta yrityksiä, jotka altistuvat kansainväliselle kilpailulle. Nyt pitäisi huolehtia myöskin siitä, että saadaan sopivat lainanhoitokustannukset niin, että periferiset alueet myös voivat huolehtia markkinoistaan, vaikka ne joutuvat kärsimään korkeammasta korkotasosta uusien laidojen, lainojen osalta. Siksi tarvittaisiin Yhdysvaltojen tapaista lainsäädäntöä pankkisektorille. Hyvät naiset ja herrat, yhteenvedonomaisesti minä haluaisin, että nyt muutetaan suuntaa, koska nykypolitiikka on vääränlaista, jopa vaarallista. EUn IMFn sopettamisohjelmissa halutaan vain leikata vajetta ja tämä johtaa siihen, että tuhotaan yksityisen sektorin taloudellinen toiminta ja tämä johtaa todella ongelmiin, jotka voitaisiin muuten välttää. Maat, joissa nyt on ongelmia, voivat ainoastaan vähentää budjettivajeitaan, jos voidaan lisätä kauppaa – ja tätä kautta myöskin parantaa lainaehtoja, kun lainaa otetaan. Siksi EUn pitäisi pyrkiä ennen kaikkea tasapainottamaan tältä osalta tilannetta. Näin pitäisi katsoa kaupan vajetta eikä niinkään lähteä uudistamaan kokonaan julkista ja yksityistä taloutta velkajärjestelyt ovat tarpeen, jotta voidaan hoitaa tämä tilanne. Tällainen lähestymistapa olisi paljon parempi tapa puuttua Euroopan julkisen velan kriisiin. Kiitos oikein paljon huomiostanne. Thank you very much. We now come to... Kiitos. Nyt kaikki halukkaat voivat esittää kysymyksiä puhujille. jos me emme käytä kaikkea aikaa, niin sitten on lopussa enemmän aikaa käytössä. Udo. Ja ganz herzlichen Dank äh, beiden. Kiitos oikein paljon molemmille puhujille täällä. Oikein sydämellisesti tervetuloa meidän valiokuntaamme. Olen herra Sapirilta kuullut paljon eri profiileista – maiden profiileista, jotka erityisesti ovat nyt kriisitilanteessa. Jos herra Cabrallin ymmärsin oikein, hän haluaisi nyt toisenlaista kurssia sillä, miten suhtaudutaan näihin kyseisiin ongelmamaihin. Kuitenkin kysymys, joka varmasti kuuluu myöskin tähän ensimmäiseen osaan tämän päivän keskustelua. Nythän talo palaa jo. Ja jos oikein käsitämme tämän tilanteen, niin valtiot kehittyvät erilleen kauemmas toisistaan hyvin dramaattisestikin. Spreadit kasvavat, kannameholta Ranskasta, sen jälkeen, josta ennenkin jo huolestumme Espanjasta ja Italiasta maista, jotka kohtavat ongelmia vuonna 2012. Mitä nyt akuutisti juuri nyt pitäisi tässä tilanteessa tehdä? jotta euroalue ei kokonaan murenesi. Miten EKP pitäisi tehdä? Herra Sapir puhui proaktiivisesta roolista. Minun ymmärrykseni mukaan Englannin keskuspankki esimerkiksi menee paljon pidemmälle oman valuutan tukemisessa, suojelemisessa. Ja mitä EKP pitäisi tehdä? ERVV ei varmaankaan ole vielä ihan sopiva seuraavan, seuraavan myrskyä ajatellen. Eli mitä lisävälineitä pitäisi ottaa käyttöön, jotta ERVV voi toimia niin kuin sen tulisi toimia? Se on ehkä kiireisin kysymys tällä hetkellä ja olisi mukava, jos voisitte vähän täsmällisemmin ottaa näihin kysymyksiin kantaa. Kiitos. Andre, well, it doesn't matter which order you get ei ole väliä, missä järjestyksessä ne vasta. Sanoisin vain sanasen liittyen edelliseen kysymykseen, eli ERVVn rooliin. Oikeastaan minusta tässä on kyseessä jonkinlainen ristiriita jo käsitteellisellä tasolla, kun jäsenvaltiot ja hallitukset sanovat, että ne tekevät kaikkensa – kaiken mahdollisen kriisin, kriisin ratkaisemiseksi ja saman hengenveton ne toteavat, että ERVV on 440 miljardia. Minusta se, mitä vaaditaan, ei ole yhtä suuri kuin 440 miljardia. Kun katsotaan euroaluetta ja markkinoita, niin tämä ristiriita on ilmiselvä. Nämä toteamat eivät sovi yhteen. Eli kaikki mitä vaaditaan ja piste, eikä minkäänlaisia lukuarvoja tähän enää reunaehdoiksi. Eli tehdään kaikki tarpeellinen. Mutta sitten jos, jos ikään kuin rajoitutaan toimissa, ensinnäkin tähän 440 miljardiin ja toiseksi, niin että täytyy tehdä päätöksiä yksimielisyyden pohjalta, niin e- eihän tämä onnistu. Tuohon tuomittua. vaikkakin olen ylistänyt ERVVtä, niin toki se oli merkittävä askel. Sitä ei ole kyse, mutta nyt kun kriisi on edennyt, niin kävi aivan päivän selväksi, että se on riittämätön. Ja sen takia jo aiemmin totesin, että minun mielestäni kun tämän luonteinen kriisi, näin suuri kriisi on edessä, niin täytyy saada uskottavuutta sanojen tueksi. Ja silloin tarvitaan hieman muutakin. Ja tästä syystä katson, että tämä rooli kuuluu myös keskuspankille. Ellei sitten kyse todellakin ole maksukyvystä, solvensista. Tämä pätee Kreikkaan ja myös muihin maihin. Thank you. Um, you ask how should we proceed. Kiitoksia. Kysytte, miten tästä eteenpäin. Ensimmäinen askel olisi lopettaa tämänhetkiset ohjelmat, joita nyt ollaan toteuttamassa. Ne tuhoavat kansantalouksia ja vievät näitä talouksia taaksepäin eikä suinkaan eteenpäin. Toiseksi suosittan muutoksia muutoksia verorakenteessa. Uskon, että aidot muutokset verorakenteessa voivat olla sama vähän niin kuin, voisi olla samoin kuin devalvoinnit. Sitten mitä tulee ERVVn rooliin, mielestäni rahoitusvakausvälineen rooli tiedän, että se luotiin, jotta reagoitaisiin kirjalliseen tarpeeseen, mutta mielestäni ei, ei ole selvää. En usko, että rakenne ja tavoitteet ovat riittävän selviä ERVVn kohdalla nyt. Minun mielestäni Euroopassa tarvitaan nyt FTIC-kaltaista välinettä, joka käsittää näitä pankkikysymyksiä ja muita. Kiitos Edward. Yes, uh, my question is addressed. Niin, kysymykseni herra Sapirille. Hän totesi, että keskuspankin rooli kriisin aikoina ei ole samanlainen kuin normaaliaikoina. Koskeeko tämä kaikkia keskuspankkeja, mukaan luettuna Fed Yhdysvalloissa? Puhuuko hän poikkeuksellisista toimista vai sanokohan vain, että tämän suhteessa ekp sen takia, että euroalue ei täytä yhteisen valuutta-alueen kriteereitä. Eli me emme ole Yhdysvaltain kaltainen valuutta-alue. Näin ollen EKP täytyy toimia toisin kuin Fed toimii kriisin aikoina. Now this, this was a, a statement in... Niin, tämä oli kannanotto. se, joka ei ollut suoraan tähän liittyvä. Minä siis yleisesti otin kantaa nyt e- keskuspankin toimintaan – Täysin ymmärrän tietenkin, mitä rajoitteita on poliittisesti tässä yhteydessä. Täysin ymmärrän, miten EKP luotiin, miten euroalue luotiin ja mikä on tavallaan poliittisen sopimuksen luonnot tässä yhteydessä ja mikä vastuu jokaisella toimijalla on euroalueella. Hallituksilla ja keskuspankeilla myös – jotta hoitaa tehtävänsä. Ja että sopimusta on nyt rikottu joidenkin maiden toimien kautta, mutta suoraan sanottuna, kun olen pitkään tehnyt töitä euroalueella jo ennen euron syntyä, en ole ollut arkkitehtinä, mutta osallistunut kuitenkin keskusteluun siitä, miten tämä kaikki luodaan. Uskoakseni voin sanoa, että on asioita, joita emme ajatelleet. Ja yksi sellainen elementti, jota me ehkä täysin tiedostaneet, on se, että maat, ja tämä on euroalueen erityispiirre – Euroalueen maat voivat olla velan osalta vaikeuksissa. Tätä me oikein kuvitelleet etukäteen. Emme riittävästi ajatelleet sitä tosiasiaa, että vaikka otettaisiin käyttöön yhteinen valuutta ja kun yhteinen valuutta otetaan käyttöön, niin siitä syntyy paljon etuja – mutta joitain ehtoja siihen liittyy myös, ja yksi niistä ehdoista on se, että jossain vaiheessa markkinoilta saattaa kadota luottamus tietyn maan joukkovelkakirjoihin, ja voidaan keskustella siitä, että on tehty jotain. Meillä on vakaussopimus ja liiallisen alijäämän menettelyt, mutta maksu kyvyttömyyskysymyksiin ei oikeastaan puututtu. Ei oikeastaan puututtu kriisitilanteeseen, vaan luotiin järjestelmä, jolle voidaan vastata normaalioloihin ja ongelmat, joita olemme kohdanneet viimeksi kuluneen puolentoista vuoden aikana, on se, että on pyritty parantamaan järjestelmää, jotta voidaan vastata kriisitilanteeseen. Ja tämä on nyt nähty. Kollegani professori Gabriel on jo ottanut huomioon rajoituspuolen. Maastrichtin sopimuksesta ei linkitetä tätä suoraan rahoituksen toimintaan. Finanssipolitiikan osalta emme ehkä tehneet riittävästi, mutta emme ollenkaan puuttuneet rahoituksen vakauteen yksityiseen velkaan. Ei puututtu yhtään jälleen kerran, koska Maastrichtin sopimus on 20 vuotta sitten luotu, niin silloin katsottiin taaksepäin. On vaikea katsoa eteenpäin maailmaan, jossa on vapaa pääoman liikkuvuus ja paljon keskinäisiä riippuvuussuhteita rahoitusmarkkinoilla. Ja että voidaan joutua tällaiseen noidan kehään, että pankki kärsii siksi, että valtion velka on liian suurta ja Päinvastoin tämä oli sellainen kysymys, joka ei ollut oikeastaan esillä silloin, kun näitä puitteita oltiin luomassa. Puitteita on varmasti päivitettävä ja uudistettava, mutta samalla tässä tilanteessa on joustavasti noudatettava niitä puitteita, jotka meillä on. Ja ymmärrettävä, että, että tämä vaihtoehto olisi joka tapauksessa pahempi. Kiitos, Wolf Okay, if you could please put the earphones Jos voisitte käyttää kuulokkeita. Yksi kommentti ja pari kysymystä. Valtioiden päämiehiä syytellään siitä, että reagoivat liian, no, liian hitaasti tai väärin. Nyt on voitu jo todeta, että niin kutsutut asiantuntijat eivät ole yksimielisiä siitä, mitä tulisi tehdä. Kymmenen viikkoa sitten noin kuulimme myös talous Nobel-palkinnon saajia. Ja siellä oli kyllä paneelissa yhtä paljon mielipiteitä kuin osallistujia. Ja valitusten valtioiden päämiehet hän tarvitsevat neuvoja, koska eivät ole kaikki taloustieteilijöitä itse. Eli mitä voitaisiin tehdä, että saataisiin luotettavampi pohja tälle työlle? Ja toiseksi, Herran Re Ymmärrän, mitä sanoitte ERVVstä. Ja ehkä ilman tällaista summien rajoittamista pitäisi huolehtia sitä, että EKP voi olla viimeinen taho, tällainen hätärahoittaja. Mutta entä demokraattinen oikeutus? Tästä, tältä syntyy riski kyllä, jos yksimielisyydestä luovutaan, niin silloin veronmaksajat ovat vastuussa kysymyksestä, josta he, jolle he eivät voi mitään, eivät hallitukset myöskään ensimmäisenä kommenttina. Ja toiseksi, jos ER, VV, tässä puhutaan vivuista ja niin edelleen, mutta entä ne maat, jotka potentiaalisesti ovat vastuussa takauksiensa kautta menettävät myös tuon kolmen A-luokituksensa. Ja sitten lopulta euroalueella ei ole yhtään tällaista kolmen A-maata enää jäljellä. Se oli yksi seikka. Toiseksi professori Cabral, kysymys teille. Ymmärsin teidän kritiikkinne, joka kohdistuu tähän politiikkaan, jota nyt ajetaan pelastuspaketteihin ja niin edelleen, nähdään, että Kreikassa tilanne esimerkiksi on huonompi kuin edellisvuonna. Kuitenkin tämä on lähestymistapa, joka ei ole EUn ja euroalueen ainoastaan, vaan IMFn kansainvälisen valuuttarahaston. Ja siksi kysyisinkin, miksi tämä on nyt niin ongelmallista, kun jo kymmeniä kertoja aikaisemmin näin on voitu toimia melko hyvin. Se, miten hankalaksi tilanne muuttuu, on näkyvissä, kun katson tässä Commerzbankin ennusteita seura- tulevalle ensi vuodelle. Kasvu Saksan osalta 0,8 prosenttia, eli alle yhden. 0,0 Ranskassa, Italia miinus 0,2, Espanja 0,3 neljä suurinta euroalueen maata, siis, no suljenpa puhelimeni, mutta joka tapauksessa näissä maissa on, joko ei kasva ollenkaan tai hyvin pientä kasvua. Tätä taustaa vasten tietenkin, vaikka lähtisin noudattamaan herra Cabral teidän lähestymistapaanne, niin voiko sekään ylipäätään onnistua? Maybe we come to Hello? First this time, yes. Thank you. Um, on Wolf, your mic still on. Mikrofoni Wolf on vielä päällä. Thank you. On, on the austerity. Kiitos näistä säästötoimista ja IMFstä. En minä vastusta säästöjä sinällään. Ne vaan eivät ole loogisia. Ja politiikoita toteutetaan ei ole loogista. Meillähän on tässä neljä hyvin tärkeää ehtoa. Ja paketilla pyritään siihen, että muutettaisiin ensimmäistä komponenttia. Tätä ehtoa ei kuitenkaan voida muuttaa, jos tämän yhtälön loppuosa ei muuteta. Nämä maat ovat valtavissa veloissa vajeiden takia ja ne eivät voi uudelleen järjestellä velkojansa. Toisekseen kyseessä on kauppataseen vaje. Eli jos nyt yritetään muuttaa tätä yhtä osatekijää, niin koko talous pitäisi uudelleen järjestellä. Vajeen vähentämiseen päästään vain sitä kautta, että kaupan vajeeseen puututaan. Nykypaketti on haitallisempi nimenomaan näille ohjelmamaille kuin näille suurille talouksille, kuten Saksalle, koska kaikki riippuu nimenomaan kauppataseesta. Näiden maiden pitäisi päästä kaupan, kauppataseen vajeesta ylijäämäiseen kauppaan. Ja tätä kautta sitten myös nämä ylijäämäiset maat joutuvat taantumaan ja euroalue taantumaan kokonaisuutena, näin uskon. IMF ja EU tätä politiikkaa tällä kertaa toteuttavat. No sitten kommenttinne siitä, että koskaan ei ole kriisitilanteessa helppoa reagoida. Pitää paikkaansa. Asiantuntijat alkavat, antavat ristiriitaisia neuvoja ja on hyvin vaikea tehdä viisaita valintoja. Joka tapauksessa viime kädessä päättäjien on tehtävä päätökset. Joskus ne ovat oikeat, joskus vääriä. Mutta se on heidän tehtävänsä varmasti voitaisiin pyrkiä parempaan. Toivottavasti tämä nyt toimii myös saksan kielellä, eli täytyy analysoida vaihtoehtoja, kuunnella kaikki ehdotukset ja todeta sitten, kun on kaikki ehdotukset kuultu, mikä niistä on paras. Tätä pitäisi minusta toteuttaa enemmänkin. Yes, let me, uh, Wolf, let me uh, address your, your, your question. Vastaan tähän kysymykseen demokraattisesta legitiimiydestä ja yksimielisyydestä. Olen varma, että tämä tulee myös tässä toisessa osuudessa keskusteluamme tänään, koska tämähän vie meidät tosiaankin tulevaisuuteen, poliittiseen unioniin, finanssipoliittiseen unioniin ja kaikkeen siihen, mitä siinä tarvitaan. Nyt sanoisin, että Usein kuulen sanottavan, arvosteltavan tapaa, jolla Saksa on toiminut kriisissä. Say that I do not share. Uh... Enkä jaa näitä arvosteluita ollenkaan. Olen sitä mieltä, että Saksa on ollut äärimmäisen tärkeässä roolissa. Ja juuri näissä kysymyksissä, siis jälleen, jotta tehdään tämä yhteys siihen, mitä sanoin aikaisemmin, ja katsotaan hiukan taaksepäin historiassa ennen kuin luotiin euro. Mielestäni taisi juuri olla Saksa, jossa tämän tyyppisiä kes- kysymyksiä nyt käsitellään, kun puhutaan rahaliiton ja poliittisen tai finanssipoliittisen unionin välillä. Tämä oli juuri se maa, jossa kaikkein vakavimmin keskusteltiin. Ja tavallaan tässä on tämä draaman ydin, nimittäin rahapoliittinen unioni luotiin niin, että oli vain yksi maa, jolla oli suverenus tavallaan Saksa. Se luopui suverenustaan todella se luopui sitä, koska Saksalla oli suvereenius, no, itsemääräämisoikeus omasta valuutastaan. Millään muulla maalla ERMissä ei ollut tällaista eh, itsemääräämisoikeutta ja suvereniteettia. Sitten yritet kuningaskunta. No sitten kerrallaan valinnan ja päätöksen. Ja johdonmukainen päätös se oli. He halusivat pitää rahapoliittisen itsenäisyytensä, mutta muut maat luopuivat rahapoliittisesta päätösvallastaan ja menivät tähän markka-alueelle. Ja kaikki tavallaan voittivat jotakin sillä euron kautta. Voittivat osan siitä suverenusta, joka Saksalla oli ollut itsellään. Mutta ehkä draama, joka liittyy rahaunioniin, on, että Saksassa todella keskusteltiin siitä, mitä tämä tarkoittaa, että tästä pisteestä kun on Saksan markka käytössä, mennään sinne, että otetaan käyttöön eurovaluutaksi. Sillä luovuttiin jostakin 50 vuottahan oli Saksan markka ollut käytössä, joten Saksa ymmärrettiin tämä. Muissa maissa taas ei tällaista älyllistä eforttia ei tehty. Kaikki maat miettivät, menevätkö euroon ja saavat jotakin ilmaiseksi sitä kautta. Ja tämä selvästikin oli virhe. Jokainen maa siis rahapoliittinen unioni, sen olisi pitänyt olla ja sen täytyykö olla sopimus, jossa jokainen jäsenvaltio luopuu jostakin ja saa jotakin vastaan. Näin pitäisi sopimus laatia asiassa. Ja kun nyt katson asioita eteenpäin, ja, to, ja toivon, että tällainen tilanne jatkossa syntyy, nimittäin niin uusi sopimus, hallitusten välinen konferenssi, joka johtaa uuteen perussopimukseen, joka sitten sopimus korjaa näitä ongelmia, joita liittyy aikaisempaan perussopimukseen, parantaa sitä entistä sopimusta. Uskon, että uusi perussopimus, sen ytimessä tulee olemaan juuri keskustelu siitä, minkälaisesta suverenisuudesta muut maat nyt ovat valmiit luopumaan. Enkä usko, että tästä tulee mitenkään helppoa keskustelua, koska monissakin maissa tätä keskustelua ei ole edes aloitettu. Raha poliittisen unionin tulevaisuus tulee olemaan sama nyt näille maille kuin Saksan kohdalla on viimeisen 12 vuoden aikana, kun on luovuttu tällaista itsemääräämisoikeusta yhteisen hyvän vuoksi. Ja mielestäni mitä nopeammin tämä keskustelu saadaan liikkeelle, sen nopeammin pystymme järjestämään kansainvälisen konferenssin, joka todellakin saa aikaan tasapainoisemman rahapoliittisen unionin johon liittyy juuri niitä osuuksia, jotka, joita nyt siitä sopimuksesta puuttuu. Ja sitten ei on demokratian legitiimiyttä, koska olemme saaneet aikaan toimielimet, jotka ovat vastuussa kysymyksistä. Näitä ongelmia pitää käsitellä nyt ilman täyttä legitiimiyttä, koska sopimus ei tue tämän tyyppistä toimintaa. Ja mielestäni tämä nyt vaikeuttaa asioita, ja silti meidän täytyy pystyä toimimaan, jotta ratkaisemme kriisin. Emme voi olla toimettominakaan. Last question in the... Kiitos. Ja viimeinen kysymys, Kei. Viimeinen kysymys tässä osuudessa. Um, I've spent... Kiitos puheenjohtaja. Viime viikkojen aikana olen käytänyt paljon aikaa sijoittajien kanssa keskusteluun, globaalien sijoittajien kanssa keskusteluun, ja he ovat kiinnostuneita Euroopasta ja euroalueesta erityisesti. He katsovat, että varoja kyllä on sijoitettavissa, kunhan he ymmärtäisivät, mistä nyt on oikeastaan kyse. Tähän liittyy välineenä ERVVn uskottavuus. He epäilevät, että onko tämä nyt sitten oikea väline jäsenvaltioiden käytössä eh, ja markkinoilla. He nostavat esille merkittäviä huolenaiheita niin, että välineen taustalla ei ole riittäviä varoja. Nythän mediassa ruumutetaan sitä, että pitäisi saada vaikuttavuutta tälle välineelle. Englannin keskuspankki kaikki antaa omia lausuntojaan määrällisten rajoitteiden helpottamisesta. Tämähän tarkoittaa oikeastaan ikivanhaa käsitettä ikään kuin rahan määrän lisäämisestä. Ja rahoituksesta siis on kyse. Mitä meidän pitäisi tehdä, jos nyt jotakin voitaisiin tehdä, että markkinat saataisiin vakuuttuneiksi ja globaalit investoijat vakuuttuneiksi siitä, että tämä väline voi toimia? Kuka haluaa vastata ensin Keille? Olkaa hyvä. Uh, thank you. I think the... Kiitos. Mielestäni ERVV ei ole oikea ratkaisu. Nyt luettu rakenne ei ole selvä myöskään. Tämä oli hätärakennelma, joka luotiin, mutta alusta asti, jos rakennetta katsotaan, niin Jos on Luxemburgin voivan investointipankkia ja sitä, että tehtävät on jaettu niin laajalle myös Saksaan. 450 miljardia verovaroja nähtäisiin tällä tavalla. Mielestäni tämä ei ole mitenkään nyt vakaa rakennelma. Tässä vain vaikeutetaan nyt rakennetta ja pitäisi pohtia, mitä parempia vaihtoehtoja olisi olemassa. Kiitos. Um, I, I find, I mean, I think we have to... Mielestäni meidän täytyy tarkastella ERVVtä, mitä se tekee. Alkuperäinen tarkoitus ERVVn kohdalla oli toimia yhdessä IMFn rinnalla – euroalueella IMFn ohjelmien yhteydessä. Meidän kolmaan kohdalla Kreikka, Portugali, Irlanti. Ja tämä on tämä rahoituspuoli, niin sanottua Euroopan rahaa program countries. Euroopan valuuttarahastoa tavallaan. Olen sitä mieltä, että tämän tyyppi tyyppisissä toimissa ERVV kyllä pystyy toimimaan. En näe minkäänlaista ongelmaa tai vaikeutta. Voidaan sanoa, että sen täytyy olla pysyvä väline ja se on muutetaan ESM, mutta mielestäni tästä ei ollut kyllä yksimielistä, mutta kuitenkin sen, kuitenkin sen rakenne ja kun investoija sijoittaa ERVV, niin en näe kyllä minkälaista ongelmaa. Jos olisin investoija, sijoittaja, niin tässä roolissa en näkisi, että ERVV olisi huonosti laadittu, suunniteltu, paitsi ehkä, mitä tulee tähän yksimielisyyteen ja siihen, että täytyy saada aikaan sopimus jokaisesta ohjelmasta, joka tietenkään ei ole näin IMFssä. Nyt on puhuttu eri roolista, joka voitaisiin antaa ERVVlle uusi vahvistettu ERVV-rahoitusvakausväline. Tässä ERVV ottaisi itselleen joitakin tehtäviä, jotka yleensä kuuluisivat keskuspankille. Ja tässä todellakin myös olen hiukan eri mieltä. On hiukan vaikea, hyväksyä, koska minusta tuntuu siltä, että oli, jos olisimme laatineet järjestelmän paremmin, niin olisin antanut keskuspankille tämän vastuun. Nyt me tavallaan käytämme tästä kierteistä tietä hoitaa asia ja kiertot ei koskaan ole mikään kovin selvä reitti, niin kuin tekin sanoitte. Mielestäni vieläkin käydään keskustelua ja sitten tämä tulevina viikkoina, kuukausina nähdään, mikä on suhde EKPn ja ERVVn välillä. Yksi näkemys on, että sitten kun vahvistu ERVV on olemassa, silloin EKP on pois tästä pelistä. Se on yksi näkemys. Minun mielestäni tämä on tällainen äärinäkemys, näkemys, joka ei ole kestävä syystä, jonka sanoin aikaisemmin. ERVV ei minun mielestäni voi korvata täysin keskuspankkia. Sillä voi olla rooli sen rinnalla, koska on tämä hankaluus, joka liittyy rajaamiseen, likviditeetin ja solvenssin tai maksukyvyn vai laina voidaan pelätä sitä, mikä tänään on likviditeettiongelma, niin siitä voi tulla ö, maksukykyongelma. Ja silloin keskuspankki tietysti on huolissaan siitä, seisovatko hallitukset valtiovarainministeri tämän takana. Tämä on aivan legitiimi kysymys ottaa esille keskuspankissa, mutta mielestäni tämä rooli minusta täällä olisi, sen ei pidä, sitä ei pidä täysin korvata. Okay, thank you very much. Kiitoksia. Näin varmasti saamme paljonkin pohdittavaa, kun siirrymme toiseen osuuteen. Tässä tulee jonkin verran päällekkäisyyttä, se on väistämätöntä. Ensin Puhujana on Jürgen Stark ja sen jälkeen on Krell. Olkaa hyvä, Jürgen Stark. Uh, Madam Chair, dear honorable members of uh, this uh, committee, it's a great... Kiitos puheenjohtaja, kiitos valiokunnan jäsenet. Minulle on suuri kunnia olla täällä tänään. Ja voin jakaa teidän kanssanne taloushallintokysymyksistä ajatuksia. Minun teki mieli osallistua jo tuohon ensimmäiseen keskustelukierrokseen, koska paljon on jo sanottu keskuspankin roolista. Ehkä voimme jatkaa tätä keskustelua myös myöhemmin. Mutta minä haluaisin keskittyä muutaman minuutin puheaikani aikana kolmen ehdotettuun aiheeseen. Taloushallintapaketin täytäntöönpano ja pidemmän aikavälin uudistukset, joita tarvitaan tällä alalla ja lopulta Eurobond-kysymykseen. Ensinnäkin seurantaan ja täytäntöönpanoon taloushallintapaketin osalta. Haluaisin aluksi onnitella tätä valiokuntaa siitä, että Sixpack saatiin hyväksyttyä. Paljon voidaan kiitellä täällä valiokunnassa käytyä keskustelua siitä, että saatiin vahvistettua taloushallintaa Euroopassa. Ja tämä selkeästi osoittaa, sen, että EUn päätöksentekijät pystyvät puuttumaan joihinkin puutteisiin, joita nykysäännöissä on ja jotka tulivat esiin kriisin aikana. Joten lopullinen teksti huolehtii siitä, että meillä on nyt tiukemmat puitteet kuin mitä komissio alun perin ehdotti. Ja jälleen kerran tästä voidaan kiittää lähinnä Euroopan parlamenttia. Ja tämä valiokunta on käyttänyt toimivaltaansa – jotta saataisiin eurooppalaisempi, ylikansallisempi lähestymistapa taloushallintakysymyksiin. Kuten tiedätte, minä mielelläni haluan sitovia tai lähes automaattisia finanssipolitiikan sääntöjä, jotka tukevat yhtenäisen valuutan käyttöä ja uutta vakaus- ja kasvusopimusta. Nyt meillä on kolmas versio kasvojen vakaussopimusta. Alkuperäinen uudistettu vuonna 2005 ja nyt jälleen uusi kasvojen vakaussopimus, jonka pitäisi finanssipolitiikan valvontaa vahvistaa samoin kuin finanssipolitiikan noudattamista EU:ssa. Lisäksi parlamentti halusi huolehtia siitä, että tilastotiedot saadaan selkeäksi osaksi tässä yhteydessä. Hyvä, että tämä valiokunta ajoi myös tätä asiaa. Uudet makrotalouden hallintapuitteet luovat tärkeän lisän EUn välineisiin. Tämä tulostaulukko on keskeinen väline ja parlamentille tämä oli hyvin tärkeä asia. Totta kai tulostaulukko on väline, jolla halutaan päästä huomaamaan makrotalouden epätasapainot, jotka saattavat uhata raaliiton toimintaa. Näin voidaan kiinnittää päätöksentekijöiden ja kansalaisten huomio makrotalouden epätasapainotilanteisiin hyvin varhaisessa vaiheessa. Mutta suoraan sanottuna – taloushallintopaketti on siis tärkeä edistysaskel, mutta valitettavasti tähän liittyy myös suuri mutta, koska paljon tässä jätetään vielä valinnan varaa, kun päätöksiä tehdään, päätetään menetelmistä. Kun nyt halutaan, että sääntöjä noudatetaan ainoastaan kirja, sääntöjen kirjaimen, vaan myös hengen mukaan tässä, että meillä on myös kokemusta. Täytäntöönpanon, valvonnan täytäntöönpano ei ole onnistunut aina niin hyvin. Tämä koskee sekä komissiota, joka ei ole ehkä esittänyt riittävän tiukkoja kantoja ehdotuksia, tai neuvosto, joka ei ole riittävästi käyttänyt mahdollisuuksiaan painostaa vertaisia. Monet poikkeudet ja erityistekijät, jotka piti ottaa huomioon eri vaiheissa prosessia, menettelyä, valitettavasti vahvistavat epäilyitä siitä, täytäntöönpannaanko kunnolla, liittyykö siihen riskejä. EKP valittelee näitä ongelmia taloushallinnassa. Me olemme halunneet sitä, että automatiikka aikaa olisi enemmän. Juuri käänteisen määrä enemmistöäänestyksen käyttämistä. Mahdollisimman monissa tapauksissa tähän tavoitteisiin päästiin ainoastaan osittain. Uusia välineitä on varmasti käytettävä, kuten talouspoliittinen vuoropuhelu, avoimuuden lisääminen, vertaispainostuksen käyttäminen Eurooppaan eurooppalaista ohjauskautta pitää myös vahvistaa, jotta siitä tulee hyvä väline. Tärkeää on myös, että parlamentti voi käyttää painostusmahdollisuuksia, kun neuvottelut ovat käynnissä, mutta lopulta meidän on muutettava ajattelutapaa kaikkien asian osaisten osalta. Keskeistä on muuttaa siis kaikkien osallisten ajattelutapaa, koko tässä valvontaseurantaprosessissa. Kaikkien on kannettava täysin vastuu siitä, että emo voi toimia tehokkaasti. On tärkeää ymmärtää, mitä se tarkoittaa, että ollaan rahaliitossa mukana. Painostuksen pitää olla tiukkaa tarvittaessa. Tässä olen Andrei kanssa samaa mieltä siitä, että jotkut maat eivät ole noudattaneet näitä ehtoja – sopeuttamistoimiin on lähdetty monissa maissa liian myöhään. Keskeinen kysymys on se, saadaanko tällaista perustavalla olevaa muutosta aikaiseksi ilman, että toimivalta kysymyksiä käsitellään uudestaan. Jean Monnet, jota varmasti siteerataan usein, hän sanoi, että hän on liian usein joutunut näkemään koordinoinnin rajat rajojen tulevan vastaan. Eli keskustelua käydään, mutta päätöksiä ei saada. Ja kuitenkin tarvitsemme talouspoliittisia tehokkaita päätöksiä, emme ainoastaan mielenkiintoisia keskusteluita. Ja näin pääsen toiseen kohtaan, niin pidemmän aikavälin uudistukset taloushallinta puitteisiin. Nykykehitys osoittaa selkeästi sen, että mun hallintaan tarvitaan uudenlaista tehokkuutta ja mentävä pidemmälle kuin mitä tämä vasta hyväksytty paketti meille antaa. Me tarvitsemme todella talousliittoa, aitoa poliittista unionia Eurooppaan. Enemmän Eurooppaa tässä siis tarvitaan, ei vähempää. Ja uskon, että Euroopan parlamentti käyttää uudistuslauseketta, joka tässä paketissa on mukana, jotta voidaan vahvistaa tätä kantaa enemmän. Se, että että talouspolitiikkaa ja finanssipolitiikkaa valvotaan on tärkeää ja näin siirretään päätäntävaltaa Euroopan tasolle. Ja näin Eurooppaan saadaan paljon enemmän toimivaltaa ja näin voidaan rajoittaa kansallista finanssipolitiikkaa enemmän. Eli tavallaan luovutaan kansallisesta itsemääräämisoikeudesta suuremman makrotaloudellisen edun nimessä. Nämä uudistukset vaativat sopimusmuutoksia, hyvin merkittäviä sopimusmuutoksia, mutta ennen kaikkea sopivaa mekanismia, jotta voidaan huolehtia demokraattisesta oikeutuksesta, josta on puhuttu täällä ja tänään. Euroopan parlamentti on saatava kunnolla mukaan, samoin kansalliset parlamentit. Ihan lyhyesti vielä tällaisen hallintopaketin uudistaminen, kurinalainen toiminta, Eli jos vajetta on alle kolme prosenttia tai tehdään muutossuunnitelmia keskipitkällä aikavälillä, niin kaikki euroalueen hallitukset hyväksyisivät nämä suunnitelmat. Ei enää hyväksyttäisi joustoa, vaan huolehdittaisiin siitä, että säännöt ovat tiukat. Nyt näemme joka tapauksessa, että yhä useammat jäsenvaltiot hyväksyvät tällaisia sääntöjä ja panevat niitä omissa perustuslaissaan. Lopulta vielä yksi seikka, joka on tärkeä. Maat, jotka ovat makrotalouden sopeuttamisohjelmissa, EVMn mukaan puhun nyt tulevaisuudesta, ja jotka eivät noudata enää sovittua linjaa, saisivat siitä taloudelliset seuraamukset. Valvontaan lisättävä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla riippumattomat tahot, jotka valvoisivat tilannetta ja voisivat huolehtia sitä, että saadaan luotettavia ennusteita kansallisella tasolla. EUn tasolle samantyyppinen yksikkö ja hyvin tiukat toimielimiset puitteet, jotta voidaan huolehtia siitä, että finanssipoliittisista säännöistä ja suunnitelmista pidetään kiinni. Nyt on ehdotettu tällaista eurooppalaista viranomaista, joka voisi luoda ytimen sille, josta vähitellen voi tulla eurooppalainen valtiovarainministeriö. Tämä on kysymys, jota todella on pohdittava, siitä on keskusteltava. Minuutissa lyhyesti eurobondit yhteiset joukkovelkakirjat euroalueella. Minun mielestäni taloushallinnan vahvistaminen on ehdoton vaatimus. Nyt ei pitäisi kuvitella, että on olemassa jotain vaihtoehtoja tälle, joiden kautta voitaisiin ratkaista nykykriisi ja ennaltaehkäistä tulevat kriisit esimerkiksi eurobondien kautta. Yksi ongelma tähän velkakriisiin on kestämätön finanssipolitiikkaa. Haluan painottaa sitä, että tässä tarvitaan selkeitä kannustimia sille, että ajetaan varovaista politiikkaa. Yhteisten eurobondien käyttöönotto euroalueella johtaisi siihen, että näitä kannustimia ei saada riittävästi, eikä näin voida ratkaista kriisiä pitkällä aikavälillä. Kolme asiaa puheenvuoroni lopuksi. Rahoitusmarkkinat vaativat yhä enemmän tuottoa ja varmasti oikeat kannustimet voidaan saada, jotta hallitukset voivat huolehtia hyvästä talouspolitiikasta. Yhteiset joukkovelkakirjalainat veisivät tämän kannustimen. Eurobondien käyttöön otto ei olisi oikea ratkaisu tässä velkakriisissä, koska näin jaettaisiin vain uudella tapaa nämä kustannukset, jotka syntyvät nykykriisistä. Ja kolmanneksi ei ole ollenkaan selvää, olisiko eurobondien käyttöönotto asia, joka todella auttaisi kriisin ratkaisussa. Joten kaiken kaikkiaan minun mielestäni, ja tämä on henkilökohtainen kanta, jonka tuon täällä esiin, eurobondien kautta ei saada ratkaisua tähän velkakriisiin. Tämä ei olisi kestävä väline. Hallitusten rahoitusongelmiin kiitos. And now we move on to... Kiitos. Nyt seuraava alustus, Jérôme Krell. Dear, dear Se on puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet. Minulle on suuri kunnia voida puhua täällä ja kertoa ajatuksistani tästä uudesta agendasta poliittisia uudistuksia, joiden parissa niin paljon viime vuosina tehty työtä. Ehkä aloittaisin seuraavasta tilanteesta. Mielestäni tässä on nyt kaksi riskiä, jotka liittyvät tarttumiseen, ja sitten vielä toinenkin tar- tartuntariski on olemassa. Ensimmäinen riski, epäluottamus joissakin EU e-, e-, e- eurojäsenissä ja ehkä myös epäluottamus koko e- EU-hun ja euroon. Olen luottavainen sen suhteen, että löydämme ratkaisun, en tiedä mikä nimi sille annetaan, puhutaanko eurobondeista vai mistä, mutta aika on kyllä kypsä löytää ratkaisu, jota varmistaa se, että me voimme luottaa euroon ja sen toimielimiin. Sitä paitsi on toinenkin tartuntariski, nimittäin väärinkäyttäytymisen riski, nimittäin meidän täytyy sanoa, että jotkut hallitukset eivät ole toimineet asianmukaisella tavalla kriisin aikana, jolloin me tietäneet vuosien ajan, että Kreikan hallituksella oli ongelmia julkishallintonsa kanssa. On aivan normaalia, että muutamme nyt pelin sääntöjä, on normaalia, että muutamme välineitä. Mutta vaikka on kaksi tartariskiä, niin on myös finanssipolitiikan supistumisen riski. Tämä on aika hämmästyttävää, koska tämänhetkinen kriisi on saanut aikaan voittajia ja joitakin häviäjiä. On selkeitä häviäjiä, kuten Kreikka, mutta Kreikka on syyllinen. Sitten on muita maita, jotka ovat häviäjiä, kuten Portugali. Ehkä se on kuitenkin vähemmän syyllinen itse. Mutta on myös voittajia, kuten Saksa, Ranska. Ja ehkä nekin ovat syyllistyneet johonkin, koska jos tarkastelee intressejä ja pitkän, pitkän aikavälin se on suurta eroa nousevien korkojen kohdalla, Kreikan kohdalla ja laskevien korkojen kohdalla Saksassa ja Ranskassa. Tämä jättää liikkumavaraa tälle maalle toimia solidarisuuden hengessä. Pyydän nyt sitä ratkaisuja seuraavina viikkojen aikoina, että kriisi voitaisiin pysäyttää. Mutta minua pyydettiin puhumaan talouden ohjauksesta ja hallinnasta. Mielestäni meidän pitäisi palauttaa luottamus meidän toimielimemme kykyyn hoitaa nämä väärinkäyttäytyvät maat, niskolevat maat tulevaisuudessa, mutta en usko, että voin olla samaa mieltä siitä, mitä arvon kollegani meille äsken juuri kertoi. En ole sitä mieltä, että meidän, me tarvitsemme uusia toimielimiä Tehän olette täällä näyttämässä meille, että voitte hoitaa tämän tilanteen, koska te olette tehneet mielestäni varsin hyvää työtä, kun olette muuttaneet economic imbalances. That's very important to be... Kun on käsitelty makrotalous- epätasapainotekijöitä, on näitä onkin tärkeää seurata, jotta voidaan ottaa huomioon nämä valtavan suuret erot EU-ssa. Ja minun teki kuitenkin vaikutuksen se, että tarkistukset, viime syyskuussa meille kerrotaan, että makrotalouden epätasapaino ei välttämättä ole vajetta, se saattaisi olla myös ylijäämä. Tämä on erittäin tärkeää maille, jotka ovat vaikeuksissa, ne ymmärtävät sen, että ne eivät ole ainoita huonoja oppilaita. Mutta jotta voitaisiin parantaa luottamusta toimilimimme, mielestäni me tarvitsemme tiettyjä ehtoja. Ensimmäinen ehto on se, että edistetään demokratiaa eikä yksinkertaisuutta niinkään. On erilaisia tapoja saada aikaan poliittisia uudistuksia. On joitakin keinoja ja tiet- kirjallisuuttakin löytyy tutkijoita, jotka ovat pyytäneet, että finanssipoliittiset säännöt olisivat yksinkertaisia, joustavia, seurattavia ja niin edelleen. Niin edelleen. Mielestäni me emme tarvitse yksinkertaisia sääntöjä, koska Olemme kompleksissa maailmassakin. Me ehkä tarvitsemme monimutkaisia sääntöjä, jotka pitäisi hyvin määritellä ja niitä pitäisi valvoa joidenkin tahojen toimesta. Ja Euroopan parlamentti saattaisi pystyä juuri seuraamaan ja valvomaan näiden sääntöjen toteutumista, ja meidän pitää edistää tätä demokraattista periaatetta silloin, kun tarkastelemme finanssipoliittisia sääntöjä. Meidän täytyy myös pitää mielessä yksi asia, koska me keskustelemme muutoksesta julkisessa taloudessa näissä maissa, jotka nyt ovat vaikeuksissa. Meidän pitää varmistaa finanssipolitiikan tehokkuus. Olen en ollenkaan pidä siitä, että kun keskustellaan finanssipolitiikasta, niin kaikki ovat varsin pessimistisiä näissä keskusteluissa. Ja keskustelut ottavat sen riskin, että ihmiset ihmiset eivät voi luottaa loppujen lopuksi ollenkaan hallitukseensakaan, koska hallituks, heidän hallituksensa sanotaan seuranneen väärää politiikkaa ja pelkään, että he eivät sitten enää luota myös muihin eurooppalaisiin toimielimiin, koska me emme pysty lopettamaan tämänhetkisiä poliittisia toimenpiteitä. Mielestäni on erittäin hyödyllistä jälleen kerran kertoa kaikille, että konsensusta on olemassa taustallisesta kirjallisuudesta, finanssipoliittisesta kertojasta, Nämä merkit ovat myönteisiä, on vain joitakin poikkeuksia kirjallisuudessa. Ja konsensuksen mukaisesti sanotaan, että joko on myönteisiä finanssipoliittisia äh, impulsseja, sitten tulee kasvua, jos ei, niin kasvu on alhaisempaa. Ja johtuen näistä myönteisistä kertoista niin Saksan, anteeksi, Saksan, Ranskan, USA, Kiinan hallitus, kaikki päätivät lisätä vajettaan harkinnanvaraisen politiikan kautta viime kriisissä neljä vuotta sitten, kun maailmankriisi oli käsissä, nämä hallitukset olivat tietoisia siitä, että nämä politiikat olivat hyödyllisiä ja auttoivat. Miksi sitten ne eivät toimisi muinakin huonoina aikoina ja mielestäni nyt ajat ovat huonot. Edessä on kaksoislaman vaje, uusi taloudellinen lama, koska me kaikki toteutamme väärää politiikkaa. Tämä on lausunto joka mielestäni on tärkeä. Se pitäisi olla tärkeä. Meidän pitää pitää mielessä, että meillä ei voi olla mitään automaattisuutta siinä tavassa, jolla ajattelemme finanssipolitiikkaa. On hyvää ja huonoa finanssipolitiikkaa. Meidän pitää mitata tätä tehokkuutta ennen kuin arvioimme mitenkään näitä politiikkoja. Mutta jotta voisi tilannetta parantaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, niin mielestäni tarvitaan kaksi asiaa. Ensinnä muistaa, että EKP on riippumaton ja että demokraattinen prosessi on kehottanut EKPtä taistelemaan inflaatiota vastaan. Se on perusopimuksessa sanottu ja mielestäni tämä pitää ääneen sanoa. Meidän pitää varmistaa, että EKP joka on tavallaan tällainen teini-ikäinen, että se, teini-ikäinen, se tulee luottavainen aikuinen uskoo siihen, että jos sitä pankkia pyritään olemaan yhteistyössä hallitusten kanssa, koordinoimaan toimintaa hallitusten kanssa, niin silloin tilanne on sellainen, jossa kaikki voittavat. Me olemme kaikki riippumattomia toimijoita, me joka päivä teemme yhteistyötä EKPnkin pitäisi olla, mutta sen pitää varmistaa, että sen riippumattomuus aina toteutuu ja sitä kunnioitetaan. Toinen asia, joka pitää ottaa esille, on, että ei ole olemassa sellaista asiaa kuin yksi koko, joka sopisi kaikille finanssipolitiikassa. Ei tällaista ole olemassa. Meillä ei voi kaikilla olla samanlaisia finanssipolitiikan sääntöjä. Meidän pitää ottaa tämä huomioon. Ja juuri tämän takia te olette halunnut ottaa käyttöön makrotalouden indikaattorit. Täytyy näin tehdäkin, jotta ihmiset voivat ymmärtää, että meillä täytyy olla erilaisia finanssipoliittisia käytössä eri tilanteissa ja hyvät politiikat, ne ovat hyvää politiikkaa yhteen aikaan, mutta taas huonoa jossakin muussa talouden tilanteessa. Mutta sellaista asiaa ei ole kuin yksi ainoa hyvä finanssipoliittinen toimintamalli. Ja lopuksi Minkälaisia parannuksia tarvitaan tulevaisuudessa? Toivon, että tulevaisuudessa me pystymme näkemään sellaisia hallituksia, jotka luottavat EKP ja EKP taas luottaa näihin hallituksiin, jotta ne toimivat hyvässä yhteistyössä ilman minkäänlaisia kriisitunnelmia. Ja nyt pelissä mielestäni on se, että pitäisi varmistaa, että EKPstä tulee avoimempi kuin aikaisemmin, että tiedämme, mitä siellä keskustellaan, koska se parantaa tiedonkulkua yksityisen sektorin kanssa ja tietää, mistä keskustellaan. Meidän ei pidä tietää konsensuksesta, meidän pitää tietää näistä debateista. Se on demokratiaa. Näitä haluamme erilaisia, erilaisia mielipiteitä kuulla. Ja sitten vielä lopuksi, ennen kuin ESM, EVM ja tämän uudistet, jotka puhuivat julkisesta rahoituksesta, aidosta sellaisesta, jossa julkiset investoinnit rahoitettaisiin julkisesti. Nyt ehkä pitäisi ajatella uudestaan tätä asiaa. Tämä ei ehkä ole kultainen sääntö missä tahansa julkisessa investoinnissa, mutta meidän pitää ajatella, mikä on hyvää politiikkaa, mikä on hyvä verojärjestelmä, mikä on hyvä menotapa, Tämä on erittäin tärkeä tulevaisuuden kannalta. On erilaisia hätätilanteita. Meidän pitää pystyä vastaamaan kriisiin. Meidän pitää parantaa suhdetta EKPn ja hallitusten välillä ja loppujen lopuksi meidän pitää uudelleen miettiä finanssipolitiikkoja, miten sitä kautta pystytään tarkistamaan, missä määrin politiikka on tehokasta. Kiitos. Thank you very much. I've got three... Kiitos. Kolme puheajan pyyntöä on listalla.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 uh, Irby. Well, anyway, okay. Um, I think I'm probably going to have to cluster. Todennäköisesti täytyy ottaa puhujia ryhmittäin, koska teitä on jo niin paljon ja aikaa on 35 minuuttia. Jos nyt otettaisiin vaikkapa kolmen ryhmissä kysymykset. Wolf, Sophie, Udo. Aaron, uh, first a couple of comments. Kiitos. Muutama kommentti ranskalaisille vieraillemme se, mitä sanoitte, muistuttaa oikeastaan minua erotuksessa se, sen suhteen, että jos jollakin on päänsärky liiasta alkoholijuomisesta, niin neuvona on, että juo lisää, niin kyllä se sitä. Eli en ihan nyt tätä logiikkaa tässä argumentoinnissa näe ja hyväksy. No sitten EKPn itsenäisyys. Arvostan toki sitä, että kunnioitatte itsenäisyyttä, mutta jo nyt näemme sen, että yhteistyön kautta EKP on menettänyt ainakin osan itsenäisyydestään. Tätä meiltä monet ovat. Jos oletetaan, että voi tehdä loputtomasti yhteistyötä, eikä sitten vaarantaisi itsenäisyyttä, niin tämä on minusta vaarallinen oletus. Sitten muutama kysymys vieraillemme Starkille. Minusta aivan oikein esitette epäilyksiä siitä, toimiiko tämä uusi talouden ohjausjärjestelmä ja sixpack käytännössä. Toki se on teoriassa hyvä ehdotus, mutta saako se tuloksia aikaiseksi, niin se jää vielä nähtäväksi. Henkilökohtaisesti minulla on suuriakin epäilyksiä. Hallitusten ja valtioiden päämiehet toistaiseksi eivät ole olleet valmiita noudattamaan yhteisömenettelyä, vaan ovat noudattaneet hallitusten välisyyttä. On aivan selvää, että he haluavat pidättää itselleen, itsellään oikeuden tehdä viimeinen päätös. Haluat säilyttää sanan valtansa loppuun saakka. Kysymykseni kuuluukin, mitä tapahtuu, jos seuraavalla kerralla äh, käy niin kuin kävi eh, eh, ensi kädessä kasvu- ja vakaussopimuksen kanssa. Eli jos, jos teoriassa sitoudutaan tähän, mutta tuloksia ei synny ja sitten komissio sanoo, että tavoitteet jäävät saavuttamatta ja niin edelleen. Ja kukaan ei sitten reagoi, ei ole halua tehdä yhteistyötä. Onko joku varasuunnitelma? Aivan selvästi argumentti, joka tähän esitetään, on se, että euro on liian tärkeä, se on liian iso ja merkittävä, eikä sitä voi vaarantaa ja niin edelleen. minä olisin kyllä omine odotuksineni niin varsin varovainen. Ja sitten vielä yksi kommentti. Minkälaisena te näette riskin, kun taloudellista ja finanssipoliittista euroalueen integraatiota lisätään? Onko varana se, että EU tätä kautta jakaantuu toisaalta euroalueen maihin ja sen ulkopuolella oleviin? Sophie. Thank you, Chair. And... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös puhujille. Pitkälti Tukisen Wolfin sanomaa ja eräs Starkin myös. Olin vähän yllättynyt siitä, että Kreelin, en tiedä äsikö oikein tämän puheen nimen, mutta hänen puheenvuoron sopimuksia voi olla monenlaisia kuinka paljon tahansa, mutta jos ei voida huolehtia siitä, että sopimusta noudatetaan, jos poliittista tahtoa ei ole kunnioittaa sopimuksia, niin kuin viimeksi 60 vuoden aikana ollut, kuten Wolf juuri sanoi, niin silloin ei ole myöskään luottamusta – Ja tällainen hallinnointi yksimielisten päätösten kautta ei ole enää mahdollista. Me olemme päässeet nyt tämän toiminnan äärirajoille. Ja mielenkiintoista ja yllättävää, että joku ehdottaisi, että vain tätä samaa, kuten Wolf sanoi. Kuulimme, että emme näin suurella alueella tarvitse ajatusmaailman, jonka mukaan yksi ratkaisu sopii kaikille, mutta jos katsotaan Yhdysvaltoja, niin ei se ole mikään homogeeninen alue – siellä on kuitenkin yksi hallitus. Ja tämä saikaan luottamusta, koska yksittäiset osavaltiot eivät voi käyttää veto-oikeutta, vaan siellä saadaan aikaan päätöksiä. Siis päätöksentekokyky on siellä säilynyt toisin kuin meillä. Rastarkolen kanssa ne lähes kaikesta samaa mieltä, mutta olin hiukan yllättynyt tuosta viimeisestä johtopäätöksestä – että meidän pitäisi aina vastustaa eurobondeja. Ettekö ole kuitenkin sitä mieltä, että tämä liittyy ajoitukseen? Jos luodaan ikään kuin uuden mallin euroalue, joka on federaalimpi malli, ei niinkään hallitusten välinen, niin eikö silloin johtopäätös voisi olla se, että eurobondien kautta voitaisiin saada tähän väline? Tiedän, että on monenlaisia ehdotuksia on tehty siitä, miten voidaan välttää mahdolliset eurobondien ongelmat, mutta eivätkö ne voisi olla osa uutta järjestelmää? Udo. Kiitos. Kiitos. Mielelläni Wolf Klintzin ensimmäisen puheenvuoron viittaisin, kun ensimmäisen keskustelukierroksen aikana hän puhui Commerzbankin ennusteista siitä, miten euroalue kehittyy. Ei tämä liity ehkä niinkään paljon siihen, mitä alkoholia on juotu tai jätetty juomatta, vaan eikö se liity enemmän näihin tietoihin, lukuihin, joita on saatu. Että saatamme olla tässä syvän laman edessä. Ja siksi kysymys molemmille puhujille, herrat Stark ja Krell, viime viikonlopun valtiovarainministereiden kannanottoon, kun puhuttiin siitä, mitä edistyneen talouksien pitäisi nyt tehdä siteraan tässä niitä, joilla on ylijäämää, voisivat myöskin toteuttaa politiikkaa, jolla saataisiin lisää kasvua, joka perustuu kotimaiseen kysyntään ja muissa maissa lisättäisiin kansallisia säästöjä säästämistä. Mitä herrat ovat tästä mieltä? Miten tämä toteutettaisiin niiden osalta, joilla on ylijäämää? Mitä tällä ylijäämällä voitaisiin myös tehdä? Haluaisin tietää teidän kantanne siihen. Ja myöskin niiden osalta, joiden talous on nyt kaatumaisillaan euroalueen eteläisempien jäsenten osalta. Miten voitaisiin tukea siellä säästöjä? Koska tämä on aihe, josta joudumme täällä keskustelemaan. Toinen kysymys herra Stark erityisesti, kun on haluttu lähteä mukaan tähän keskusteluun, niin kysymyksenne liittyy akuuttiin tilanteeseen, mitä tehdään tällä hetkellä, että voidaan pelastaa euroalue. Te sanoitte, ei, ei keskuspankki, ei eurobondeille. ERVVkö sitten vahvana tai mitään välinettä? vaan annetaan euroalueen kaatua kokonaan. Onko tämä nyt vaihtoehto? Miten tämä on ajateltu loppuun asti? Ja molemmille herroille vielä, missä näette Euroopan parlamentin uudessa rakennelmassa? Euroopan parlamenttihan kiiteltiin Euroopan parlamentin osuudesta, mutta miten se toimisi tulevaisuudessa, kun ajatellaan, miten Euroopan neuvosto kehittelee nyt kantajan. Kiitos. Thank you very much. Uh, rather a lot of questions. Kiitos, aika paljon kysymyksiä. Ja vielä lisää on tulossa, niin kuin tiedämme. Neljä minuuttia molemmille puheaikaa. Jos onnistuu, niin olisi hyvä. Jyrken, olkaa hyvä. Uh, Yritän vastata Blintsin esittämiin kysymyksiin. Talouden hallinnosta ja sen täytäntöönpanosta ja mitä tapahtuu, jos sääntöjä ei noudateta ja täytäntöönpanna. Taisin jo johdannossa tuoda selvästi esille sen, että Se, mitä nyt on käsittelyssä ja se, mitä täydän, täytäntöön pannaan, ei ole mikään kvanttiloikkaus, mitä EKP on vaatinut. Se ei ole mikään jättiläisharppaus. Selkeämmät, tiukemmat säännöt on se, mitä on vaadittu nykytilanteessa ja myös tulevaisuutta silmällä pitäen niin, että talouden ohjausta voitaisiin tehostaa. Eli kyllä täytäntöönpano toteutus on tärkeä kysymys. No sitten mahdolliset synnintekijät ja de facto rikolliset. Tässä on kyllä ongelma tässäkin. Täytäntöönpano, noudattaminen on tärkeää. Ja yksimielisyyden aika on oikeastaan nyt tullut tiensä päähän. Täytyy saada aikaiseksi nopeampia päätöksiä, mutta en ole samaa mieltä siitä, että Yhdysvallat, jossa poliittinen ilmasto on aivan toisenlainen, joka on päätöskykyisempi tätä kautta kuin Euroopan unioni. Siellä, kyllä sielläkin on ongelmia saada päätöksiä aikaiseksi ja hyväksyntää. Eli emme voi täysin vertailla tilannetta Yhdysvalloissa Euroopan tilanteeseen. Keskeistä on se, että tarvitaan vahvaa poliittista tahtoa noudattaa sääntöjä, panna sitä, mistä on sovittu. Toivon, että tässä mielessä Euroopan parlamentille annettu rooli on tärkeä, niin että Euroopan parlamentti voi antaa oman panoksensa. Pitää muistuttaa neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltiota tästä parlamentin roolista. On otettava opiksi oikealla tavalla tästä kriisistä niin, että se ei enää toistuisi. Sitten eurobondeista. En viitannut niihin ehtoihin, joiden puitteissa eurobondit voisivat olla mielenkiintoinen väline, vaan viittasin nimenomaan ohjaushallintokysymyksiin. Eurobondien ytimenähän on toisenlainen ohjausrakenne – kun integraatio syvenee ja edetään kohti poliittista unionia, niin sitten tämän integraation lopputuloksena eurobondit voisivat olla käyttökelpoinen väline. Mutta toki tämä vaatii erilaisia ennakkoehtoja, se vaatii suverenisuuden siirtoa ylikansalliselle tasolle, kenties jopa uutta elintä viranomaista, joka olisi tästä vastuussa. No sitten G20 ja kysymys, jonka edustaja Bulman nosti esille. G20 ja siitä, että vajamaiden pitäisi toimia niin ja näin ja ylijäämämaiden niin ja noin. Tämä muistuttaa oikeastaan siitä tilanteesta ja tässä tietysti puhun henkilökohtaisista kokemuksista. Vuonna 1978 oli G8-kokous Bonnissa – ja silloin käsiteltiin yksittäisten maiden kohdalla tiettyjä kysymyksiä. Loppujen lopuksi tämä järjestelmä ei toiminut. Voihan olla, että G20 toimii, mutta kyse on siitä, että mennäänkö tässä liian pitkälle hienosäädön, su- hienosäädön suuntaan ja, ja sääntelyn suuntaan. Pääongelma on nimenomaan vajemaissa. Tässäkään mielessä en ole täysin samaa mieltä parlamentin lähestymistavasta kun ajatellaan, miten säätelyä, säätelyrakennetta pitäisi sopeuttaa. Me tarvitsemme epäsymmetristä lähestymistapaa siinä mielessä, että pääongelmiin on puututtava ja pääongelmia ovat nimenomaan nämä vajemaat. Eteläisessä Euroopassa ja reuna-alueilla Euroopassa nämä ohjelmamaat eivät ole siinä tilanteessa, että kyse on vain finanssipolitiikan konsolidoinnista. Ja ei ole suoraviivaista, että se johtaa sitten talouden supistumiseen. Keynesin jälkeenkään, kymmeniä vuosia sen jälkeenkään ei ole selkeää yksimielisyyttä ja sopimusta. Vieläkään 70 vuotta Keynesin jälkeen siitä, miten tämä yhtälö toimii. Kyse on finanssipolitiikan ja rakenneuudistusten yhdistelmästä, jolla voidaan konsolidoida sitten taloutta. Valtavia, äh, valtavia mahdollisuuksia kyllä on yksityistämisprosessissa, ja tämä prosessi on saatava käyntiin. Kaikki nämä kolme elementtiä on yhdistettävä. Finanssipoliittinen konsolidointi ei ole ulospääsyä. Markkinathan reagoivat tällä hetkellä aivan toisin kuin vielä vuosikymmenen puolivälissä ja alkupuolella. Tähän liittyy se kysymys, että velan toleranssi ikään kuin on vähentynyt. Markkinatoimijat eivät enää siedä sitä, että velkamäärä vain kasvaa ja kasvaa. Aiemmin nousevat markkina-alueet olivat tässä jäämässä mutta nyt on, on tultu siihen vaiheeseen, että markkinat eivät enää hyväksy hallitusten lähestymistapaa, kun ne haluavat lisätä vajettaan ja tätä kautta sitten pyytävät lisärahoitusta. Näiden kolmen elementin on toimittava yhdessä, yhdistelmänä. Kysyin vielä sitä akuuttia mekanismia. Ei EKP, ei eurobondit, vaan ERVV, niinkö? Vai mitä teemme nyt? Tällä hetkellä. En puhu nyt pitkällä aikavälillä, vaan nyt juuri. Äh, no vastaan saksaksi. Tällä hetkellä on kyse siitä, että vastataan kysymykseen, joka varmaan toivon mukaan saa myönteisen vastauksen, että Kreikka saa seuraavan tukierän. Se on ajankohtainen kysymys, kunhan kestävyysvaatimuksiin vastataan tämän ohjelman lopuksi. Toiseksi, totta kai ERVVssä tarvitaan joustavuutta. Minkälainen rooli ERVVlle tulee, mutta se ei ole EKP vastattava kysymys. Se on poliittinen kysymys. Pankkien pääomittaminen myös tätä kautta on saatava riittävästi puskuria, jos kriisi mahdollisesti vielä muuttuu tästä intensiivisemmäksi. Näin tällä hetkellä. Uh, Kiitos, Thank you for your, your question. Kiitoksia kysymyksistänne ja kommenteistanne. Pelkään, että puheeni oli ehkä huonompi kuin luulin. Ehkä luettepaperissa tuntuu paremmalta. No niin, en pidä äh, tästä väitteestä koska liittyy alkoholiin. Kun näin sanotte, silloin te itseltänne kysy, miksi joku on alkoholisti. Voitteko kysyä itseltänne, miksi nyt on niin monia maita tällä hetkellä, joilla on niin korkea vaje, budjettivaje? Jos katsomme 17 maata euroalueella, niin on vain yksi joka on vuosien ajan käyttäytynyt huonosti, nimittäin Kreikka, ok. Joten niiden pitää valvoa julkista talouttaan, mutta vieläkin tärkeämpää on, että näiden ma- näitä maita olisi pitänyt valvoa vuodesta 2002 lähtien, missä me olimme silloin ja sen jälkeen. Joten nyt meidän pitää tämä muuttaa, ok, mutta meillä on 16 muuta maata. ennen neljä vuotta tapahtunutta kriisiä millään maalla ei ollut korkeampaa kuin kolme kolmen prosentin vaje BKTstä. Niillä oli hyvä, hyvä julkistalouden tilanne sen mukaan, kun, mitä säännöt silloin sanoivat. Ehkä ne eivät ole hyviä sääntöjä, mutta ne toimivat sääntöjen mukaisesti kuitenkin. Niistä on sitten nyt tullut alkoholista ja koska on ollut tämä maailmanlaajuinen kriisi. Ja nykyään emme ajattele sitä, että käyttäisimme uusia finanssipoliittisia välineitä hyväksemme, koska me olemme mielestämme liikaa alkoholisoituneet. Mutta mielestäni meidän ei pidä ajatella vain julkisen talouden tilaa, eikä vain julkista velkaa, vaan sekä julkista että yksityistä velkaa. Ja tässä on iso ero meidän maidemme väillä, euroalueella ja USAssa esimerkiksi. Meillä ei ole tällaista velkaantuneista kuin USAssa on, joten saattaa olla niin, että vieläkin meillä on liikkumavaraa. Ja minä kyllä ymmärrän, että rahoitusmarkkinat kertovat meille, että meidän pitäisi nyt äh, jarruttaa näitä vajeita, mutta samanaikaisesti ne vaativat kasvua. No, tietysti emme, emme voi sanoa, että no huomenna kasvua sitten tulee mutta voin kertoa teille, että olen täysin eri mieltä professori Starkin kanssa, mitä tulee nä- tähän finanssipoliittiseen kerrannaistekijän. Niin monia kirjoituksia on laadittu. Kaikissa on sanottu samaa asiaa. Joskus joskus on kova, mutta se on kuitenkin myönteistä. On niin monia tutkimuksia on tehty OECDstä, IMFstä, ei vain yhtä Mm. No niin, miksi me sitten olemme alkoholista meillä on ollut kriisi ja nyt on tulossa uusi kriisi päälle. Mitä me sitten teemme? Emme yhtikäs mitään epätoivoa, ei lueta sitten toimielimimme, ja miten voimme selittää kansalaisillemme, että me käytimme finanssipoliittista välintä pari-kolme vuotta sitten, ja nyt nämä ovat aivan samantyyppiset olosuhteet, mutta toimimme eri tavalla. Ehkä minulla on tähän kysymykseen vastausta, mutta esitän kuitenkin tämän kysymyksen. Mitä tulee yhteistyöhön? Ajattelin juuri, että saattaisi olla tärkeää, mitä tekin sanoitte, että olemme hiukan pakottaneet EKPtä osallistumaan johonkin, mihin se ei olisi ehkä halunnut osallistua keskuspankkina. Ja jos valtioiden hallitusten päämiehet, ehkä Euroopan parlamentti, jos olen sanonut, että meillä tiedämme, että EKP on olemassa, se on riippumaton koko aika, toimintansa ajan. Sen pitäisi valua hintavakautta, koska se on tehtävä, joka sille on annettu. Ehkä silloin EKP ei ajattelisikaan, että jos me pyydämme neuvotteluja, jos pyydämme yhteistyötä muiden kanssa, niin sitten he ajattelevat, että me haluamme jotakin, mitä se ei haluakaan. No ehkä Nashin mukaan tämä on aina voittotilanne. Me tästä kuitenkin keskustellaan asioista. Yksi hallitus yrittää keskustella EKPn kanssa. Kuulemme, että EKP ei olekaan riippumaton tai ei ehkä ole tai sitä ehkä sellaisena pidetä. Meillä on kuitenkin tällainen hanke, nimittäin euro, yhtenä projektia. Meidän pitää uudestaan kertoa, että me tarvitsemme EKP. Se on toiminut varsin hyvin maailmanlaisessa kriisissä. Me tarvitsemme, että se on riippumaton. Sen pitää tarttua inflaatiokysymykseen ja nyt meillä on tämä hintavakauden tila, jossa olemme. Olen aika luottavainen sen suhteen, että tilannetta yritetään parantaa kasvu näköjen kautta hintavakauden kautta. Olen varma, että siellä näin toimitaan. Mutta en tiedä, pitäisikö nyt näin sanoa. Mitä sitten tulee täytäntöönpanoon? Tämä sitten kysymys, mutta tämä henkilö on nyt lähtenyt. En sanon, en käsitellyt täytäntöönpanopuolta. Minä vain kerroin, että kaikissa asioissa meidän pitäisi valvoa. Voisimme kysyä itseltämme, miksi me toteutamme finanssipolitiikkaa, koska ehkä professori Stark on aivan oikeassa. Ehkä finanssipoliittinen kerroin ei ole tärkeä. Sitä romutetaan koko politiikka, ei tarvitse veroja, menojakaan, jos on täysin tehotonta. Lopetetaan koko homma. Miksi sitten käytämme näitä tahoja? Se on kysymys, jonka esitän. Mitä tulee sitten vaje, budjettivajeisiin ja ylijäämiin? Tässä on kyseessä symmetria, joka on lähes yhteydessä tulostaulun ne, joilla on riittävästi säästöjä, voisivat auttaa niitä, joilla on riittämättömiä säästöjä. Ja mistä nämä säästöt sitten tulevat? Hallitukselta. Hallitus vähentää vajettaan silloin, kun ulkopuolelta tulee tällaisia impulsseja. Tämä saattaisi olla vaihtoehto. Ehkä tätä vaadittiin G20. Minun mielestäni ne olikin. No, but to take... Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ottaa kaikki viisi kysymystä yhdessä, jos Tuuria Piisa, niin voimme vielä kuulla vastauksetkin. Jos jäsenet puhuvat liian pitkään, niin emme kuule vastauksia. Verne, sen, sen takia, että EPPstä ei ketään, on hieman eri paikassa järjestyksessä. Kiitos puheenjohtaja, voin puhua aivan lyhyesti. Meillä on panelistit paikalle me puhumme aiheista, jotka meitä kiinnostavat. Oikeastaan yksi kysymys oli sellainen, jota kaikki halusivat minun esittävän. Herra Stark, kaikki haluavat tietää, kuinka näin merkittävä EKPn jäsen voi siirtyä syrjään näin kriisin aikoina. Kansallinen media repostelee syitä tälle. Kenties voisitte jakaa parlamentin kanssa joitakin näistä syistä. Kiitos. No niin. thank you, Sharon. I would like... Kiitos Sharon. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia puhujia. Molempien paneelien puhujia nämä aiheet liittyvät yhteen. Tässä on pari keskustelun tasoa. Tämä kriisinhallinta ja sitten mitä voidaan oppia nykykriisistä, jotta voidaan tehdä tarvittavat sopeutukset uudessa taloushallintopaketissa, mutta haluaisin keskittyä kriisinhallintakysymyksiin koska jos emme pysty hallinnoimaan tätä kriisiä johdonmukaisella uskottavalla tapaa, niin luultavasti kaikki nämä keskustelut ja toimet, joista nyt keskustelemme, joihin ryhdytään uuden taloushallintapaketin osalta, osoittautuvat turhiksi merkityksettömäksi. Kysymys. Ihan lyhyesti haluaisin vastauksen kaikilta panelisteilta Saimme muutama kuukausi sitten Euroopan neuvoston päätökset kriisinhallinnasta, leviämisen estämisestä ja johdonmukaisesta vastauksesta Kreikan ongelmaan, Kreikan kysymykseen. Ensimmäinen saadaan toinen Eurooppa neuvoston kokous yksinkertainen kysymys, mikä meni nyt mönkään heinäkuun ja lokakuun välillä – ja mitä pitää nyt tehdä, jotta tulevat Euroopan neuvoston kokous voi olla menestyksekäs ja voi todella hoitaa tämän kriisikysymyksen. Ja vielä kysymys Kreikan maksukyvyttömyys tai maksukyky. Tiedätte, että keskustelut ovat käynnissä. Velan uudelleenjärjestelystä, päätöksistä – minä haluaisin teidän ajatuksianne siitä, ovatko heinäkuun 21. päivä tehdyt päätökset tehokkaita ja riittäviä? Vai oletteko sitä mieltä, että tämä, nämä päätökset pitäisi neuvotella vielä uudestaan, niitä pitäisi sopeuttaa uudestaan? Ja, vielen dank. Kiitos, minulla oli Useampi kysymys. Herra Kreelin puheenvuoron esitetyt kommentit. Olin vähän ärtynytkin näistä, että lisävelan luominen ja niin edelleen, auttaako tämä? Kyllähän kasvu- ja vakaussopimus luotiin ja silloin oli luvut, jotka olivat silloin käytössä, ei 60 prosenttia silloin keksitty, vaan silloin kun kasvuvakaus sopimus luotiin, se oli keskiverto 3 prosenttia kymmenen aikaisemman vuoden keskiarvo. Nyt kolmen prosentin että pitäisi oikeastaan pienentää, eikä lisätä, eli päinvastainen olisi tässä tarpeen. Kolme kysymystä ja yksi huomio vielä Yhdysvaltoihin liittyen. Minä olen esittelijä tällä hetkellä johdannaisten osalta ja voin todeta, että vaikka 21. päivä heinäkuuta 2010 Dodds frank laki allekirjoitettiin ja nyt on vain kongressi valittu uudestaan ja tässä ei ole vielä päästy täytäntöönpanoon se, että me olemme hitaampia, on asia, jota en nyt ihan u- usko. Valtiovarainministeri Euroopan tasolla mielenkiintoista kyllä, mutta hallitusten välinen menetelmä tuntuu nyt suositummalta valtioiden kesken, jotka ovat itsekästi omia etujaan. Nyky-Euroopan komissio on myöskin osa tätä ongelmaa, koska EUn komissio mielestäni ei pysty nyt organisoimaan näitä asioita. Kreikka ei pystytty valvomaan ei rahastoja. 60 menettelyä, ei ole viety loppuun. Eli syystä, syypäänä ei ole ainoastaan jäsenvaltiot, vaan myös EUn komissio, herra professori Stark. Minulla olisi pankkien pääomittamisesta kysymys. Amerikkalaiset ensimmäisessä vaiheessa lähtivät heti pääomittamaan pankkeja, eurooppalaiset lähtivät tuolloin toiselle tielle. Oliko Amerikan malli menestyksekkäämpi, jos nyt sitä pystyisitte arvioimaan ja sanoisitteko, että euroalueelta lähteminen Kreikan osalta, minkälaiset vaikutukset sillä olisi? Kiitos. Nyt on ongelma. Joudumme esittämään kirjallisesti kysymyksiä, jos ette puhu lyhyesti. Bon, j'avais deux questions, mais bon. Kaksi kysymystä olisi ollut, mutta aloitan kuitenkin ensimmäisestä. Herra Kreel, tämä keskustelu kertojasta on erittäin tärkeä, kun oletetaan, että hyppe, hy, tämä hypoteesi euh, empirique, elle beaucoup plus. Mm, on enemmän kuin rikadilainen teoria. Mikä sen ker- kerronnaisen arvo on saksaksi ja ranskaksi? Jos puhuu tästä kerronnaisvaikutuksesta, niin silloin puhutaan, että menojen vähentäminen muuttaa, mutta kuitenkin kaikki kaikki kasvu on vähenemässä Euroopassa. Ranskassa hallitus on uuden, tarkastanut kasvunäkymien vuodelle 2012 2,5 prosentilla suurin piirtein. Ja tämä päivä taloustieteilijät ennakkoi, että ensi vuonna ollaan 0,8 suurimmin pikemminkin. Jos emme ole 75 niin silloin Ranskassa ainakin 10 miljardilla vähenevät verotulot. Ja jos tähän vielä lisätään 10 miljardia veronkorotuksia, jotka toteutetaan ensi vuonna, koska nyt on tarkistettu kasvua alaspäin, jotta voisi saavuttaa 4,6 prosentin tavoitteet BKT-vajeessa ja 3 prosenttia päästäisiin vuonna 13 Euroopan sitoumusten mukaisesti, joten miten tämästä vaikuttaa taantumaan, kun supistetaan 25 miljardilla, jos Ranskan hallitus noudattaisi näitä kolmen prosentin kriteerejä vuonna 13 sitten. Ja sitten on lyhyt kysymys herra Starkille, joka istuu nyt Euroopan keskuspankissa, joka periaatteessa ole päättänyt budjettipolitiikasta. Tämän vuoden Nobel-palkinnot ovat, ovat että meille, että liittovaltio, kuten USA, ei voisi toimia ilman liittovaltion budjettia Teidän puheenvuorossanne te kehotatte jäsenvaltioita EU-ssa luopumaan budjettimääräämisvallastaan, mutta te ette kuitenkaan puhunut liittovaltiobudjetista. Unohditteko sen vai oletteko sitä mieltä todellakin, että tämä on turhaa tällainen yhteinen budjetti? Kiitos. Okay, I'll give everybody warning. No niin, nyt varoitan teitä siitä, että panelistit saavat minuutin vastausaikaa ja muut vastaukset saamme kirjallisesti. Näin me emme voi enää jatkaa. Kenties kaikki ottavat opikseen. Herbert. Ihan lyhyt kysymys, herra professori Stark, teille. Sanoitte, että makrotalouden valvonnassa olette syntyvän ongelmia tulevaisuudessa. Tulostaulukosta keskusteltiin täällä pitkään – ja siitä, miten lainsäädännössä puhutaan tästä tulostaulikosta. Uskotteko, että nämä päätökset ovat hyviä ja ottavat oikeisiin tuloksiin? Vai uskotteko, että se ei sovi verrattuna siihen peruslainsäädäntöön, jota meillä tällä hetkellä on? Kiitos. Jörgen Stark ensin, koska Kei esitti niin mielenkiintoisen kysymyksen. Kaikki haluamme kuulla vastauksen. Äänikin halusi kuulla kaikilta panelisteilta vastaukset, eli yksi minuutti per puhuja. Pahoittelen, Jörgen. Mm. Kiitos. Kymmenen sekuntia ajasta, josta asiasta puhuttiin tässäkin, tälläkin kerroksella. ekp riippumattomuus, pankin riippumattomuus koska ei ole ollut kyseenalainen. Toiseksi, jos vaaditaan sitä enemmän, se haastaa kyllä sen riippumattomuuden, keskuspankin riippumattomuuden silloin se taakka tulee liian suureksi. Sitten toinen asia, mitä sanottiin 9.9. EKPstä, että minä eroan, kun seuraaja on nimitetty. Se johtuu henkilökohtaisista syistä. Olen vieläkin virassa ja nyt odotetaan, että pysyn virassa tämän vuoden loppuun asti. Ja varsin todennäköisesti sitten otan kantaa asiasta vuoden lopussa. Täällä on yksityiskohtaisempaa tietoa, mutta toistaiseksi olen vielä virassa, niin en ryhdy mihinkään keskusteluihin tästä. Sitten mitä on tapahtunut heinäkuun ja lokakuun välillä. Täytäntöönpanon puuttuminen. Meni liian kauan siihen, että toteutettaisiin se, mistä päätettiin 27.7. Tämä on luonut uutta epävarmuutta erittäin epävarmassa maailmassa jo nyt. Tämä on aivan kohta mielestäni. Ja mielestäni tämä on tärkeää. Mitä tulee sitten Kreikkaan? Mitä päätettiin 21. heinäkuuta Kreikasta? 21 prosenttia. Niin tätä ei toteutettu. Tämä olisi pitänyt toteuttaa ja kaikkia työtä olisi pitänyt tehostaa niin, että nopeasti löydettäisiin ratkaisu kun aika on kypsä. Sitten herra Langenin kysymykseen on aivan totta. Meillä on vajeita molemmilla tasolla, kansallisella tasolla ja ylikansallisella tasolla. Joten se seikka, että nyt olemme tässä syvässä kriisissä, on niin yksi valtioiden velka on epäonnistumista yksi kansallisella Hyvinä aikoina sääntöjä ei täysin toteutettu. Ja monet hallitukset eivät pitäneet kiinni sitoumuksistaan ja ylittivät tavoitteet. Ja ylikansallisella tasolla taas menettelytavat ja välineet, jotka olivat käytössä Euro, EU-ssa, niitä ei täysin käytetty. USAn uudelleen pääomittamisesta se oli uskottavampaa. En haluaisi kuvata tätä menettelytapaa, miten tähän lukuun päästiin ja miten pääomitettiin sitä taas USAssa, mutta markkinat näkivät tämän uskottavampana. Nyt on tehty kaksi stressitestiä pankissa Euroopassa ja Tämä on asia, prosessi, jota markkinat eivät vieläkään näe minä menestyksenä. no minun täytyy kuulemma lopettaa pian, niin uskomattomia seurauksia tulee, tulisi, jos euro jättäisi, anteeksi, Kreikka jättäisi euroalueen. Sitten viimeinen kohta makrotaloudellisesta tulostaulusta minun täytyy sanoa, että se on laadittu niin, ja varsin todennäköisesti sitä toteutetaan niin, että se on erittäin joustava, erittäin heikko. Nyt pitäisi keskittyä muutamiin indikaattoreihin pelkästään. Kiitos. Olen pahoillani, mutta todellakin kokousaikamme on jo päättynyt. Nyt se on aivan lyhyet kommentit. So you, you, Vastauksena kysymyksiin. Automaattiset sanktiot minun mielestäni ovat edelleenkin keskusteluissa mukana. Solidaarisuuden pitäisi olla automaattista niin, että kaikki toimisi nopeasti eikä pitäisi odotella niin kauaa, että päätökset toteutetaan. Se on yksi syistä epävarmuudelle ja miksi edelleenkin odottelemme ratkaisun löytymistä. Eli automaattinen solidaarisuus. Sitten vastauksena kommenttiin siitä, pitäisikö edesauttaa korkeampaa velka-astetta, velkaantuneisuutta? Eli olisiko tilanne parempi, jos velkaa olisi enemmän? Totta kai parempi olisi, jos velkaa olisi vähemmän, mutta diagnoosin täytyy olla oikea ja tätä täytyy vielä pohtia. Sitten Ranskan kollegan kommentti kertoimesta, kerroin vaikutuksesta. 0,8 prosenttia lyhyellä aikavälillä kasvua ja 1,8 pitkällä aikavälillä. Ainakin kolmessa tutkimuksessa on päästy samoihin lukuihin. Aivan lyhyesti. Ricardo, haluatteko vielä sanoa jotakin? Aivan lyhyesti. On the question of what went wrong. Kysymykseen, mikä meni pieleen. Uskoakseni talous- ja rahaliitto johti pitkälti siihen, että päämaa alkoitiin väärin ja vastaukset ovat olleet liian hitaita. Mitä tässä pitää tehdä? Meidän on tunnustettava – ongelmat, jotka on synnytetty näin. Pankkien pääomittaminen ei vastaa parasta kansainvälistä tapaa. Erityisin toimin tässä on ryhdyttävä. Kiitos. Thank you very much. Uh, I... Kiitoksia. Olen kysynyt alustajilta, haluavatko he vielä jatkaa tätä keskustelua, kenties käsitellä aiheita, joita ei vielä tässä keskustelussa voi ottaa esille. Ja varmasti kaikki vastaukset äh, jaetaan myös jäsenille. Kiitoksia kaikille. Aina on niin, että paljon kiinnostavia kysymyksiä nousee esille, mutta sitten ei ole riittävästi aikaa vastata kaikkiin niihin. Toivottavasti kuitenkin voimme käsitellä tätä kirjallisesti myöhemmin. Nyt meillä on tässä salissa vielä koordinaattoreiden kokous. Ne, jotka eivät osallistu koordinaattoreiden kokoukseen, pyydän heitä varsin nopeasti poistumaan salista. Kiitos.